ieri abbiamo celebrato la giornata internazionale degli infermieri. Eh, eilinen vietettiin kansainvälistä päivää, joka nimeää, nimesi vuoden 2020 eh, merkkivuodeksi. Ja haluaisin nyt esittää kiitokset kaikille niille miehille ja naisille, jotka hoitotyössä palvelevat muita tässä vaikeassa tilanteessa. Tehtävämme on varmistaa, että he voivat tehdä työtään turvassa ja tehokkaasti. Useat maat ovat luovuttaneet sairaalla tarvikkeita ja lääkinnällisiä laitteita toisille jäsenmaille. Tämä osoittaa, että meillä on, me EUna olemme kykeneviä tähän. Meidän täytyy osoittaa, että me olemme voimakkaita terveydenhuollon aloilla ja on esitetty Euroopan laajuista terveydenhuollon koordinoitua reaktiota. COVID-19-pandemia on osoittanut, että tarvitaan kansanterveyspolitiikka, joka on proaktiivisempaa, joka, e, joka vaatii enemmän yhteistyötä jotta voitaisiin rakentaa terveydenhuoltojärjestelmiä, järjestelmiä, jotka ovat kestäviä ja jotka osoittavat suurempaa solidaarisuutta Euroopassa. 70 vuotta sitten solidaarisuus kuuden eurooppalaisen välillä sai meidät liikkeelle Euroopan rauhan ja turvallisuuden hyväksi. Ja niin kuin Schumann sanoi, Tämä Eurooppa nousee hyvin konkreettisista havainnoista ja se on, ja se on konkreettisen yhteistyön kautta synnyttänyt pysyvän rauhan. Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite, mutta samaan aikaan hyvin pragmaattinen. Eh, sodan virheistä oppiminen ja johtopäätöksien tekeminen on saattanut meidät tänne. 70 vuotta rauhaa. Eurooppa, sen miehet, naiset ja nuoriso kykenevät osoittamaan solidaarisuutta, jota olemme tämän hätätilan aikana nähneet. Ja meillä on suuri vastuu harteillamme. Meidän täytyy täyttää kansalaisten odotukset Euroopassa. Meidän täytyy pohtia tarkoin Euroopan tulevaisuutta ja sitä, millä tavoin tämä käsillä oleva kriisi hoidetaan. Se on opettanut meille paljon ja erityisesti sen, että vain yhdessä voimme toipua. Dichiaro. Hyvät edustajat, Täysistunto, joka keskeytettiin 17. huhtikuuta 2020, avataan uudestaan ja haluan muistuttaa nyt erinäisistä turvallisuustoimenpiteistä, joihin on ryhdytty, jotta Allora aspettiamo un attimo. Niin, odottakaamme hetken. Funziona la traduzione? Niin, kuuletteko kaikki tulkkausta, puhemies kysyy. Nyt se siis toimii. Haluan muistuttaa teitä siitä, että on ryhdytty erinäisiin eh, sosiaalisen etäisyyden turva toimii. Ne edustajat, joiden nimi on puhe, puhujalistalla, kutsutaan istumaan sille paikalle, jossa on, jossa on heidän nimensä. Ne edustajat, joiden nimi ei ole puhujalistalla, johdatetaan salivahtermestarien toimesta vapaana olevalle paikalle. Ja ja 3C50 sali on myöskin yhdistetty, sen äänentoisto on yhdistetty tähän saliin ja se toimii sen rinnalla. Ja muistutan, että molemmissa saleissa on läsnäololista. Ja muistutan, että kun tulette parlamenttiin, niin teidän on pakko käyttää nenän ja suun suojaava, suojaavaa maskia kaikkialla muualla paitsi toimistossa. Jotka, ne, jotka haluavat käyttää puheenvuoron ilman maskia, mutta naamari siis poistetaan vain puheenvuoron ajaksi. Ja 16. ja 17. huhtikuuta täysistunnon pöytäkirjat on saatavilla. Onko niihin huomioita? Mikäli näin ei ole, pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Ja, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I want to make a point of order based on the vuoro vuoden 22 puhemiehen, mitä valmistaa, että parlamentin toimintoja seurataan normaalisti ja 167 artiklan mukaisesti kaikki jäsenet tässä parlamentissa, heillä on oikeus käyttää omaa kieltään virallisena kielenä Euroopan parlamentissa ja täällä on jäseniä, jotka jotka eivät voi osallistua tähän, tähän keskusteluun, koska he eivät voi ymmärtää, puhua tai käyttää kieltä, jota täällä on tarjolla. Ja nyt kiireesti pyydän kaksi kuukautta sen jälkeen, kun kriisi alkoi, että nopeasti varmistat, että kaikki valitut jäsenet, MEPit, voivat osallistua keskusteluihin ja valiokuntatyöhön. Kiitos. Niin, eh, tulkkaus on eh, saatavilla, herra Weitz. Tulkkaus on tarjolla Eh, en tiedä, mihin, mitä te tarkoititte puheenvuorossanne. We're having a case of Mr. Bronis Herra Bronis Lope, hän on parlamentin jäsen. Hän puhuu vain liettua eikä pysty ymmärtämään tai osallistumaan millään tarjoitulla kielellä. Tämä on vain yksi esimerkki näistä tapauksista, niitä on muitakin. Niin, eh, perehdyn tähän asiaan, mutta sikäli kun minä tiedän, niin kaikki kielet ovat täällä tarjolla, mutta eh, perehdyn tähän asiaan ja, ja perehdyn tähän tapaukseen, jonka mainitsitte. Ja Edustaja Moitsen on pyytänyt puheenvuoron. Puhemies. Nämä ovat poikkeuksellisia aikoja ja tämän takia tarvitaan erityisiä toimenpiteitä. Tämä ei tarkoita sitä, että voimme heikentää demokratiaa. Näin kuitenkin täällä tapahtuu. Ilman perustelua olette hylänneet mahdollisuuden, että voimme tehdä tarkistuksia. Ja sitäkään ei voida hyväksyä, että puheaikojamme valiokunnissa täällä on lyhennetty. Emme voi hyväksyä sitä, että monissa valiokunnissa voimme välittää tarkistuksia vain englanniksi, ei muilla kielillä. Ja vain ryhmien nimissä, ei meppien omissa nimissä. Joskus joutuu olemaan tunnin etukäteen, minkä voidaan, mitä ei myöskään voida hyväksyä. Se, miten tällä hetkellä teemme työtä, ei palvele demokra- tai ei noudata demokraattisia standardeja. Siksi pyydämme, että nopeasti palataan demokraattiseen, parlamentaariseen, normaaliin asiantilaan. Olemme todella kaukana siitä nyt. Vielä lisäksi tulee sellainen vaikutelma, että te jopa että tätä kriisiä, jotta tätä kautta heikennetään demokratia. Näin ei pidä toimia. Kiitoksia. Herra, muuten näistä huomioista muistutan, että me olemme eräs harvoista parlamenteista, joka on onnistunut pitämään toiminnan käynnissä. Ja me olemme esimerkki muille parlamenteille maailmassa tässä suhteessa, joten tällainen eh, kritiikki mielestäni ei ole hyväksyttävää. Te puhuitte muutosesityksistä. No, muutosesityksiä on hyväksytty eh, sääntöjen mukaisesti. Ja tämähän on kaikille hyvin vaikea aikaa ja meidän täytyy olla ymmärtäväisiä. Tämä hätätila ei ole vielä ohi. Hätätila on vielä meneillään ja sen takia meidän täytyy pitää huoli kaikkien turvallisuudesta ja terveydestä. Tämä parlamentti on onnistunut toimimaan tässä hyvinkin nopeasti. Kiitoksia kuitenkin. Ja sitten täysistunnon pidentäminen viides päivä toukokuuta pidettävissä puheenjohtajakokouksessa päätettiin pidentää tänään alkavaa täysistuntoa perjantaille ja Tämä johtuu siitä, että COVID-19-pandemiasta huolimatta me olemme tehneet, minä en nyt ymmärrä, kuka siellä salissa oikein puhuu. Niin, pandemiasta lukuun huolimatta Euroopan parlamentti on jatkanut ydintoimintaansa ja tämä istunnon pidentäminen ja etääänestysmenettely varmistaa sen, että Euroopan parlamentti voi, voi täysin hoitaa tehtävänsä nimen, nimenomaisesti vastuuvapauden ja se voi äänestää tärkeistä asioista, erityisesti COVID-19 pandemiaan liittyviä kiireellisistä päätöslauselmista, samoin kuin eh, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Libe-valiokunta on tehnyt korjaus, korjauksen 241 artiklan nojalla tämä korjaus hyvä, katsotaan hyväksytyksi, jos 24 vuoden 24 tunnin kuluessa kukaan poliittinen ryhmä tai eh, sääntöjen mukainen määrä edustajia ei, ei sitä vastala, vastalausettain. Ja, ja tämä teksti tulee tämän istunnon pöytäkirjaan. Ja sitten PES-valiokunta on Eh, päättänyt solmia, eh, aloittaa eh, toimielinten välisen, välisen, välisen sopimuksen neuvottelut, jotka koskevat neuvotteluja ja ne tulevat myöskin tämän istunnon pöytäkirjaan. 71.2 artiklan nojalla jäsenet tai poliittiset ryhmät, jotka ylittävät tarvittavan kynnyksen, voivat pyytää huomiseen mennessä, että tästä toimielinten välistä sopimuksesta äänestetään. Ja mikäli eh, tällaista pyyntöä ei tule, niin katsotaan, että on tehty päätös, jotta voidaan aloittaa nämä, nämä neuvottelut. 17. huhtikuuta jälkeen Neli, eh, nor, tavallista lainsäädäntömenettelyä noudattaen on hyväksytty ja niiden eh, nimet julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Ja sitten siirrymme esityslistaan. Lopullinen esityslista hyväksytty 5. Eh, päivä toukokuuta 157 artiklan nojalla on teille jaettu. Eh, esityslistaan on tehty tiettyjä muutosesityksiä. Olen saanut kuusi pyyntöä kiireelliseen menettelyyn artiklan 163 nojalta. Eh, eh, tämä on makrotaloudellinen apu ja ensinnäkin makrotalouden apu laajentumis- ja lähialuepolitiikassa, joka liittyy pandemiaan. Lisäksi Eurooppa-yhtiöiden yhtiökokouksia ja Eurooppa-osuuskuntien kokouksia koskevat väliaikaiset toimenpiteet. Sitten myöskin satamamaksuja koskevat päätökset, tilapäiset toimet, jotka koskevat tiettyjä lupamenettelyitä ja lisäksi ilmailun tilapäistoimenpiteet, neljäs rautatiepaketti, täytäntöönpano, ajan jatkaminen. Ja minä haluan esi- tehdä seuraavat muutosesitykset tähän lopulliseen esityslistaan. Ensinnäkin keskiviikkona meillä on ehdotus, jonka komissio on vetänyt pois. Sen takia tämä ehdotus poistetaan myöskin esityslistalta. Ensimmäinen äänestysjakso alkaa 15.30 ja päättyy 16.45. Siihen kuuluu neljä kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt. Lisäksi kahdeksan yksittäistä äänestystä, jotka on lueteltu esityslista luonnoksessa. Kaksi herra Ferberin mietintöä. Yksi mietintö herra Olbrichtilta ja herra Markesilta ja yksi Lopes Aguilarilta. Ja neljänneksi e, geneettisesti modifioidusta soijasta kohta kohdalta äänestys. Ja ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset ilmoitetaan kello 19.45. E, ja seuraava äänestys, e, joka koskee geneettisesti muunneltua soijaa koskevaa vasta, vastalausetta. Samoin ja myöskin johtopäätökset, jotka, jotka koskevat Euroopan neuvoston kokouksen johtopäätöksiä. Samoin käydään keskustelua samaan aikaan kuin Ähm, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Komission ja äh, neuvoston julkilauselma, joka koskee äh, hätätilalainsäädäntöä Unkarissa, se on siirretty yhdeksästä kymmeneen torstaina. Huomenna torstaina Istunto alkaa kello yhdeksän ja silloin ilmoitetaan ensimmäiseksi viimeisen tämän päivän äänestyksen tulokset ja, ja, sit, ja käsitellään seuraavat vapaus, vastuuvapausäänestykset ja seuraava äänestys alkaa kello 1.15 ja sen jälkeen kello ja silloin äänestetään lopulliset äänestykset vastuuvapausäänestyksistä. Ja väliaikaiset toimet, jotka koskevat eurooppalaisten yritysten eh, ja osuuskuntien eh, yhtiökokouksia – Toisen äänestyskierroksen tulokset ilmoitetaan kello 17.15. Kolmas äänestys alkaa kello 17.30 ja päättyy kello 18.30. Ja siinä, siinä käsitellään ensimmäiset tarkistukset yhteiseen päätöslauselmaesitykseen, joka koskee uutta monivuotista rahoituskehystä. Perjantaina Istunto alkaa kello 9.15 ja ensin ilmoitetaan eh, torstain kolmannen äänestyksen tulokset. Ensimmäinen äänestys alkaa kello 9.45 ja silloin käsitellään kiireellisiä käsitteleviä menettelyitä – ja toinen äänestys, joka koskee yhteistä päätöslauselmaesitystä, uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma. Ko- ja tulokset ilmoitetaan 13.15. Toinen äänestys alkaa kello 13.30 ja päättyy 14.30. Eh, lopullinen äänestys yhteisestä päätöslausumaesityksestä, joka koskee uutta monivuotista rahoituskehystä, omia varoja ja elvytyssuunnitelmaa, tulokset ilmoitetaan 17.15. Viimeinen ja kolmas äänestys järjestetään eh, uudes, uusi ra, monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elytyssuunnitelma pidetään mahdollisesti kello 17.45-19 ja tulokset ilmoitetaan kello 9 ja lauantaina ei ole istuntoa. Ellei kukaan vastusta, niin nämä muutokset katsotaan hyväksytyiksi. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Haluaisin vastustaa että kirjallisuusmenettelyä, mitä tulee näihin helpotustoimiin ilmastolalla Guen nimissä. Tietenkin olemme kovasti tyytyväisiä tästä menettelytavasta viime kerralla, kun mitä tuli näihin eh, haamulentoihin, koska ne vaikuttavat suoraan asioihin, mutta tässä mennään jälleen siihen, että pyritään löyhentämään monia tärkeitä lainsäädäntöjä tällä alueella ilman minkäänlaista valvontaa, jota parlamentti voi harjoittaa meistä. Tämä on uskottoman, uskottoman vaarallista toimintaa. Ennen kaikkea annamme eh, sääntöjen löystyä merkittävällä tavalla, mitä tulee maahuolle hallintaan vuoteen 2023 saakka ilman, että mitenkään TRAN-valiokunta voi vaikuttaa eikä mitään keskustelumahdollisuuksia täysistunnossa. Tämä ei ole tarpeeksi hyvä. Ei ole mitään niin kiireellistä, ettei se olisi voinut odottaa vielä kuukautta. Tällä välin ala, joka hyötyy näistä toimenpiteistä, on ilmoittanut tuhansia työpaikkojen menetyksiä ja se rikkoo äh, matkustajien oikeuksia vastaan, mitä tulee korvauksiin. Miksi sallimme näitä myönnytyksiä tälle alalle ilman, että pyydämme vastineeksi sitä, että palautetaan työpaikat ja varmistetaan oikeat matkustajat? keskustella. Jos me näin toimme, silloin sanomme, että mielemme keskustelun näistä ongelmista samanaikaisesti kuitenkin annamme kaiken vipuvoiman tässä toimia. Tässä tarvitaan keskustelua, siksi me vastustamme tätä menettelytapaa. Tutto questo ci sarà una votazione sulla procedura di... di eh... Niin, eh, tästä menettelystä äänestetään. Haluaako joku muu puhua tästä? Olkaa hyvä. Non c'è? Dov'è? No, no la había entendido. Antes de iniciar mi intervención quisiera... Niin, tässä aluksi haluaisin kiittää oikeusasian valiokunnan nimissä ja osoittaa solidaisuuttani kaikille niille aloille, jotka ovat tehneet työtä väsymättä terveysalalla. Ja tässä on pyritty siihen, että pysyisimme kaikki turvassa ja terveinä. Koronavirus on vaikuttanut me tavalla yhteiskuntaamme. Emme koskaan pystyneet kuvittelemaan, että joutuisimme koteihimme tavallaan vangeiksi kaukana perheestämme. Ja suuri osa talouselämää on pysähtynyt ja työpaikkoja. Se, että on keskeytetty to, tavallinen elämänmeno. Meidän pitää pystyä toimimaan meppien vaativalla tasolla. Yritykset ovat pyrkineet näyttämään parasta itsestään, jotta selviytyisivät kriisistä ja voisivat jatkaa liiketoimintaansa odottaen, että kaikki menee ohi. EU:ssa pitää myös pystyä tähän ja puolustaa näiden yritysten intressejä ja meitä huolestua tässä kysymys ja tämä kysymys että on hyvä asia, hyvä mahdollisuus toimia. Eurooppalaiset yritykset eivät voi täyttää tämänhetkisiä äh, velvoitettaan ensimmäisen puolen vuoden aikana. Rajoitukset, jotka epidemia on aiheuttanut, estävät tämän. Komission ehdotus on siis puhdasta tervettä järkeä. Siinä on kyse siitä, että uudistetaan lainsäädäntöä, jotta voidaan sallia, että tänä vuonna 2020 saadaan aikaan poikkeuslupa näihin sääntöihin niin, että pidentään aikaa puolella vuodella. Sitten pitäisi myös enemmän, enemmän käyttää keinoja hyväksi tässä. Tämä on uskomaton, mutta välttämätön uudistus ja kyse sitä pitää käsitellä kiireellisesti ja hyväksyä se välittömästi. Ei ole hyväksyttävät yritykset eivät tiedä, mikä on tulossa ja niihin kohdistuu suuria riskejä, jos ne joutuvat odottamaan epätietoisuudessa. Meidän pitää lähettää viesti selkeästi siitä, että olemme sitoutuneet auttamaan ja suojelemaan yrityksiä. Euroopassa on kyse sen uskottavuus ja tulevaisuus ja aina kun reagoimme alojen, eri alojen ongelmiin ja kansalaisia me täällä olemme edustamassa, Pyydän, että tämän äh, mietinnön puolesta äänestettäisiin. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet vastaan ja puolesta ehdotukset. Meillä on kuusi ehdotusta kiireellistä käsittelyä koskevia pyyntöjä työjärjestyksen 163 artiklan nojalla. Ja tähän liittyvät siis asiakirjat, joihin puhuin aikaisemmin. Neuvoston ehdotus renkaiden merkinnöistä ei ole tullut mitään muutosesityksiä. 76 ja 77 artiklojen nojalla, joten tämä esitys katsotaan hyväksytyksi. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, haluan tiedottaa vähän siitä, miten tämä äänestys tapahtuu. Haluaisin myöskin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet kehittämään tätä äänestysjärjestelmää ja he ovat työskennelleet sen parissa. Ja te olette kaikki saaneet siis eh, sähköpostilla ohjeet, jotka liittyvät tämän äänestyksen toteuttamiseen. Äänestys alkaa nyt kello 15.30 ja se kestää 16.45 saakka. Ja kaikki äänestykset ovat nimenhuutoäänestyksiä. äänestyksiä ja te voitte kaikki katsoa eh, verkosta täysistuntosivulta eh, näitä äänestyksiä koskevat tiedot. Eh, ja korkeintaan 400 sanan äänestysselitykset ovat hyväksyttyjä. Siis ensimmäinen äänestys alkaa ja äänestyksen tulokset siis kello 19.45. Istunto siis keskeytyy ja jatkamme neljältä yhteiskeskustelun parissa, joka koskee e, yhteisen rahoituskehyksen ja omien varojen ja e, ta- talouden ennallistamisen suunnittelun parissa.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 Mekong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 colleghe, cari colleghi. Arvoisat kollegat, esityslistalla on yhteiskeskustelu Eurooppa-neuvoston ylimääräisestä kokouksesta ja päätelmistä ja myös monivuotista rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta. Neuvoston ja komission julkilausumat kuulemme molemmista esityslistan kohdista. Muistutan, että Muistutan arvoisille jäsenille, että tässä keskustelussa ei ole menettelyä ilman puhujalistaa, ei mekä käytä myöskään sinisiä kortteja. Puheenvuoron saa välittömästi Charles Michel ja näin käynnistämme työn. Olkaa hyvä. Leila Parola, president. Olkaa hyvä, puheenjohtaja. Monsieur le, le président, Mr. President. Hyvä puhemies, arvoisa Euroopan parlamentin jäsenet. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä siitä, että olette jälleen kerran antaneet minulle tämän mahdollisuuden käyttää puheenvuoro parlamentissa. Tilanne on ennalta näkemätön, niin tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy löytää ratkaisuja, jotka ovat myöskin ennen näkemättömiä. Siksi olen vakuuttunut siitä, että vahva yhteistyö legitiimien demokraattisten eurooppalaisten et important pendant les mois qui suivent. Tämä on jotakin, minkä olemme havainneet eh, viimeisimmän Euroopan neuvoston kokouksen videokonferenssiemme jälkeen. Olemme, kuten tiedätte, ryhtyneet hyvin tiukkoihin toimiin. Ensimmäinen näistä sisältää tal- talousministerien eh, yli 400 540 eh, miljardin tukipaketin, jonka tarkoituksena on tukea yrityksiä ja työpaikkoja. Ja me olemme pyytäneet valtiovarainministeriä toimeenpanemaan tätä päätöstä ensimmäinen kesäkuuta mennessä. Tietenkin kaikki tiedämme täällä, että ja myöskin Euroopan neuvostossa tiedämme, ettei tämä yksin riitä. Tämä Eurooppa-neuvoston kokous oli mahdollisuus siirtyä lyhyen aikavälin kriisin hallinnasta kohti pidemmän aikavälin ja pitkän aikavälin visiota liittyen siihen, mitä meidän tulee tehdä erityisesti elpymistrategiamme suhteen ja talouden ja sosiaalisen mallimme suojelemisen vuoksi. Hyvät naiset ja herrat, tämä neljäs videokonferenssi oli mahdollisuus keskustella myöskin tiekartastamme Ähm, talouden elvyttämisen eteen. Ähm, siitä, jonka esittelemme yhdessä komission kanssa, minulla on mahdollisuus ollut jo täällä parlamentissa esitellä aikaisemmin nämä neljä kappaletta, jotka me haluamme tuoda työn alle. Erityisesti kaksi ulottuvuutta, joita olemme paljon käsitelleet keskusteluissamme ja joita yhä tulevina viikkoina kuukausina tulemme työntämään. Ensimmäinen näistä kohdista koskettaa sisämarkkinoitamme. Kuinka voimme vahvistaa sisämarkkinoita? Ja kuinka voimme erityisesti pohtia sitä, että alijäämät, joita meillä oli ennen kriisiä, eivät ole hävinneet. Myöskin digitaali- ja ilmastoagenda ovat yhä olemassa. Haluaisin muistuttaa siitä, että vasta muutama kuukausi ennen pandemian alkua meillä oli hyvin vahvoja, suorastaan historiallisia päätöksiä, joihin ryhdyttiin Euroopan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Me Tuolloin olimme sitä mieltä, että Euroopan unionin hiilineutraalisuuden pitäisi olla kaiken takana oleva vaikuttava ajava voima, joka tukee muutostamme sekä yhteiskunnallisesti että digitaalisella alalla. Me jatkamme työtämme yhä niin paljon kuin sen on tarpeen, tämä digitaalinen agenda tulee olemaan yhteisen projektimme ytimessä myöskin tulevaisuudessa. Sisämarkkinat ovat toinen keskustelu ja kysymys koskien eurooppalaista strategiaa. Euroopan neuvosto nyt pyrkii luomaankin yhtenäisempää lähestymistapaa, otamme menneisyydestä oppia ja me haluamme tuoda tuotantokapasiteettia takaisin Eurooppaan. Tässä viittaisin Eurooppa-neuvoston mainitsema Made in Europe-käsitteeseen. Tämä on aivan keskeinen ja kriisi on osoittanut, kuinka tärkeä tämä kysymys on strategisesti, ähm, kuinka tärkeää tätä pohdintaa on käydä. Sisämarkkinoita ajatellen on tärkeää. Myöskin se, että Euroopan komissio tulee esittelemään mallin siitä, kuinka erilaiset eurooppalaiset taloudelliset ekosysteemit ovat kärsineet ja kuinka todennäköisesti tulevina viikkoina saamme lisätietoa tästä. Sitten toinen asia. Sisämarkkinat luonnollisesti ovat kenttä, joihin liittyy myöskin rahoituskysymys. Ensiarvoisen tärkeää on kehittää hyvin vahva kunnianhimoinen strategia, jotta saattaisimme, saisimme liikkeelle keinoihin pohjaavia vahvoja välineitä. Näistä ensimmäinen eurooppalainen talousarvio. Äh, Viime viikkoina ja kuukausina me olemme käyneet paljon keskustelua keskenämme äh, siitä, minkälainen Euroopan unionin talousarvion rooli tulee olemaan. Meidän täytyy tehdä päätöksiä ja myöskin mukauttaa strategiaamme ottaen huomioon tämän kriisin valtavat vaikutukset ei kuitenkaan ole kylliksi pohtia vain Euroopan talousarviota ja siksi olemme hyvin vahvasti sitoutuneet tekemään yhteistyötä, jotta voisimme ähm, luoda elvytysrahaston, jonka kautta saisimme enemmän mahdollisuuksia, enemmän varoja liikkeelle. Me haluamme myöskin äh, tunnistaa tarpeet ja prioriteetit äh, lähitulevaisuutta ajatellen tässä puitteistossa. Ne välineet, äh, joihin täytyy turvautua ja tähän viitattiinkin ovat ikään kuin Marshall-ohjelman kaltainen ohjelma. Haluaisin esitellä tämän ajatuksen. Tämä voisi olla ikään kuin De Gasperin ohjelma erään italialaisen perustaja-isän mukaan nimetty ohjelma, jonka kautta työstäisimme rahoituskysymyksiä. Niitähän täytyy käsitellä, kuinka voimme rahoittaa kaikki tarpeet, kuinka voimme tunnistaa perustelutarpeet ja kuinka saamme tämän äh, elvytysrahaston ja siirtymärahaston ja eurooppalaisen äh, hankkeemme toimimaan yhteen äh, pohjaten terveisen järkeen ja yhteistyöhön jotta löydämme tarpeelliset välineet saadaksemme talouden elpymään. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy tarkastella elpymistä ja otamme huomioon pandemian vaikutukset. Komissio on tämän vuoksi tehnyt uusia ehdotuksia. Sitten vielä yksi asia, jonka haluaisin tuoda esiin tällä hetkellä ja ajatus, jonka kanssa haluaisin jakaa. Nimittäin se, että on hyvin tärkeää olla unohtamatta sitä, että eurooppalaisen hankkeen tärkein tavoite heti sen synnyttyä toisen maailmansodan jälkeen oli rauha ja vauraus, mutta myöskin ajatus siitä, että tekemällä yhteistyötä, toimimalla yhdessä, solidaarisesti pääsemme yli sellaisista ongelmista, joihin törmäämme. Eurooppalainen hanke on myöskin sisältänyt eurooppalaisen lähestymisen ajatuksen viimeisenä vuosikymmeninä ähm, erojen ja epätasa-arvoisuuksien vähentämisen. Ja nyt enemmän kuin koskaan tulee olemaan tarpeen vakuuttaa kaikki jäsenmaat siitä, että tämä kriisi ei saa olla tekosyy tai äh, veruke sille, että me yhä syvennämme ja suurennamme eroavaisuuksia ja epätasa tasapainoa Euroopassa. Tämän sijaan meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan entuudestaan yhteistä hankettamme, kohesiota ja eurooppalaista yhteistä projektiamme. Yhä enemmän olen sitä mieltä, että tämä kriisi paljastaa, kuinka me tarvitsemme lisää yhteistyötä, enempää lähestymistä, lisää äh, integraatiota. Eli me toimme näin tulee olemaan paljon hauraampia ja äh, avuttomampia toimimaan tällaisessa globaalissa tilanteessa, jotka vaatii, joka vaatii luonnollisesti globaaleja ratkaisuja. Haluaisin vielä todeta, että on eräs toinenkin tekijä, joka on erittäin tärkeä, joka on äh, joka liittyy taloussektoriin, esimerkiksi turismi äh, on kärsinyt hyvin rankasti ja näkemme hyvin, että tulevina viikkoina ja kuukausina meillä tulee olemaan tarvetta toimia aktiivisesti ja nopeasti Euroopan komission ehdotusten pohjalta äh, ja luoda suosituksia. Äh, tämä koskee rajakysymyksiä, turismikysymyksiä. On hyvin tärkeää, että näiden ehdotusten pohjalta, jotka olemme saaneet, jäsenmaat toimivat yhdessä saman pöydän ympärillä yhteistyössä ja pyrkivät luomaan ähm, johdonmukaisuutta myöskin, kun pyrimme kohtaamaan tämän haasteen. Eurooppalaiset rajat pitäisi avata heti, kun se on mahdollista luonnollisesti ottaen huomioon kriisin vaikutukset. Ihmisten vapaa liikkumus on äärimmäisen tärkeää ja mahdollisuus avata ähm, askel askeleelta rajat on myöskin tärkeää yhteiskunnallisesti. Toivottavasti tulevina päivinä pystymme tekemään ähm, yhteistyötä yhdessä, jäsenmaat yhdessä saman pöydän ympärillä, jotta voisimme toimia synkronisoidusti johdonmukaisesti ja osoittaa, että meillä on eurooppalaista kestävyyttä kriisin edessä. Hyvät naiset ja herrat, lopultakin haluaisin äh, vielä sanoa teille, vaikka asia ei nyt suoraan liitykään viimeisimpään Eurooppa-neuvoston kokoukseen, kunnotullinen Euroopan parlamentin edessä haluaisin todeta juhlallisesti, että eurooppalaisen oikeuden etusija on äärimmäisen merkityksellinen kysymys, kun me haluamme edetä. Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisevassa roolissa, kun me haluamme taata sen, että eurooppalaista oikeutta sovelletaan samalla tavalla kaikkialla. 70 vuotta sitten Robert Schuman ilmaisi nykyisin yhä pohjanamme toimivassa julkilausumassa tuolloin erittäin uudistusmielisiä ajatuksia sellaisten kansojen välillä, jotka muutama vuosi aikaisemmin olivat sotineet keskenään epäilystä oli. En nyt halua verrata meidän tilannettamme sotatilanteeseen. Kaikillahan meillä on mahdollisuus luoda äh, taistelutahtoa toisenlaisenkin keinoin, mutta haluaisin vientää tuohon 70 vuotta sitten vallitsevaan tilanteeseen. Me olemme nytkin globaalin, vakavan, ennalta näkemättömän kriisin äh, kourissa, ja kuten tuolloin meiltä vaaditaan luovuutta, innovaatiota, rohkeutta, että pääsisimme näistä karsinoista, joissa olemme vuosikymmeniä olleet eteenpäin. Jokaisen poliittisen sukupolven tulee toimia. Toivottavasti tällä kansalaisten sukupolvella on mahdollisuus osoittaa rohkeutta ja tahtoa niin, että tämän kriisin yhteydessä kun niin monet perheet ovat suoraan ja epäsuoraan suoraan kärsineet tilanteesta, että me löytäisimme mahdollisuuden päästä eteenpäin ja rakentaa tätä eurooppalaista hanketta niin, että sen tuella pääsisimme yli tästä kriisistä ja voisimme turvata ihmisten arvon, luoda hyvän tahtoisia yhteiskuntia, sellaisia, jotka tekevät yhteistyötä ja voivat katsoa tulevaisuuden teen optimistisemmin. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja Michel. Ja nyt puheenvuoron saa komission puheenjohtaja von der Leyen. Olkaa hyvä. Kiitos Kiitos puhemies. Arvon äh, Charles Michel, hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Ne 70 vuotta, jotka ovat kuluneet äh, Schuman julistuksesta äh, ovat kuluneet myös kriisien puitteissa. Eivät kriisiä ole meille tuntemattomia, mutta me olemme aina olleet sitä mieltä, että Eurooppa on paitsi yhtenäinen moninaisuudessaan myös yhtenäinen, puhaltain yhteen hiileen ja tätä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Meidän on oltava hyvin päättäväisiä, yhtenäisiä ja tältä pohjalta komissio valmistelee hyvin kunnianhimoista elvytyssuunnitelmaa Euroopalle, niin kuin tekin pyydätte päätöslauselmassanne tänään. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kaikki tiedämme, miksi meidän on tarpeen toimia ja viime viikkoina olette hyvin äh, usein kuulleet minun sanovan, mitä Euroopan unionin tulisi tehdä. Ja tänään haluan puhua teille siitä, että miten Euroopan unionin tulisi tämä tehdä. Joten äh, nyt haluan puhua teille kunnianhimoisen Euroopan elvytyssuunnitelman äh, yksityiskohdista siitä, miten meidän tulisi nämä asiat tehdä. Mutta meidän on otettava huomioon tämän kriisin ominaispiirteet, jotka ovat hyvin omanlaisensa. Kyllähän talous on yskähdellyt aiemminkin, mutta ei koskaan, niin kuin viimeisten kolmen kuukauden aikana, meidän taloutemme on kerta kaikkiaan laitettu kiinni kysyntä on romahtanut, talous on ikään kuin sulkeutunut, emmekä me tule palaamaan normaali elämään nopeasti. Tämä tulee tapahtumaan asteittain, hitaasti, vähitellen. Koulut ovat kiinni, useimmat vanhemmat tekevät etätöitä kotoa ja kun tätä sosiaalista eristäytymistä jatketaan, niin samalla täytyy muistaa, että kyllä me tulemme elpymään, mutta se vie oman aikansa. Kyllä virus on aivan sama kaikissa jäsenvaltioissa, mutta kyky vastata siihen ja kyky vastata tähän shokkiin on hyvin erilainen eri maissa. On maita ja talouksia, jotka perustuvat äh, palvelualaan, kuten vaikkapa matkailuun tai kulttuuriin, ja nämä maat ovat kärsineet äh, huomattavasti enemmän kuin muut. Emme saa myöskään unohtaa niitä maita, joihin virus iski ensimmäisenä. Usein se iski koviten näihin maihin. Italia ja äh, Espanja ovat toimineet äärimmäisen avoimesti ja tämä auttoi meitä muita valmistautumaan tähän iskuun, joka meilläkin oli edessämme. Me olemme tukeneet jäsenvaltioita ja yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla ja Euroopan taso on toiminut vahvasti ja nopeasti. Me olemme antaneet rakennerahastoille täyden joustavuuden samoin valtion tuelle mutta silti jäsenvaltioilla on erilaiset finanssipoliittiset pelivaransa, joten jäsenvaltioiden väliset valtioiden mahdollisuudet toimia ovat myös hyvin suuret. Ja me pyrimme nyt tasoittamaan näitä sisämarkkinoiden toimintaedellytyksiä ja tätä varten tarvitaan eurooppalaista vastausta. Kyse on todellisesta eurooppalaisesta elvytyksestä ja elpymisestä on keskityttävä Eurooppaan ja siksi Euroopan parlamentin on voitava hoitaa oma tonttinsa. Mielestäni on aivan itsestään selvää, että Euroopan parlamentti huolehtii demokraattisesta valvonnasta ja tilivelvollisuudesta ja se hyväksyy elvytyspaketin ihan niin kuin se hyväksyy Euroopan unionin talousarvioonkin. Ja tästä me puhumme täällä tänään. Eli nyt haluaisin sukeltaa tähän elvytyspakettiin, joka on kaksiosainen. Ensinnäkin Euroopan talousarvio, niin kutsuttu MFF, monivuotinen rahoituskehys, jonka tunnette oikein hyvin. Ja toiseksi tämän budjetin lisäksi on elvytysväline, joka luo maksimikaton sille summalle, jonka komissio jäsenvaltioiden takaamana voi lainata rahoitusmarkkinoilta. Ja yhtäläisen tärkeää ovat kaikki elvytys on se, että elvytysvälineen rahat kanavoidaan eurooppalaisten ohjelmien kautta, Euroopan budjetin kautta ja siksi toistan, että Euroopan parlamentilla on täysi sananvalta siihen, mitenkä elvytysrahoitusta käytetään, ihan niin kuin sillä on täysi sananvalta monivuotiseen rahoituskehykseenkin. Meidän on tarkoitus hoitaa rahoitus kolmen pilarin kautta. Ensimmäinen pilari tukee jäsenvaltioita niiden elpymisessä, niiden korjaustoimissa, jotta ne nousisivat kriisistä entistä vahvempina. Nämä raha, suuri osa rahoista käytetään tässä e, ensimmäisessä e, pilarissa uuden elvytys- ja resilienssivälineen kautta kautta. Kyse on äh, julkisista investoinneista ja uudistuksista, joiden on kuitenkin oltava EU-politiikan linjan mukaisia, eli äh, ilmastoneutraalia, digitaalista Eurooppaa tässä äh, tuetaan eurooppalaisen ohjausjakson kautta. Nämä varat ovat kaikkien jäsenvaltioiden käytettävissä, kuuluvatpa ne sitten euroon tai eivät, ja tässä keskitytään niihin unionin alueisiin, jotka ovat kärsineet eniten ja jossa nyt tukea tarvitaan eniten. Tämä on äh, ensimmäisen pilarin ensimmäinen osa. Äh, siinä on myös toinen osa. Ja komissio ehdottaa kohesio äh, sille lisäystä, eli lisäystä kohesiorahastoon monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja tässä otetaan huomioon kriisin taloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikutus. Sitten toinen pilari, talouden uudelleenkäynnistäminen ja se, että Eh, yksityiset investoinnit saadaan jälleen liikkeelle. Tiesimme jo ennen kriisiä, että että me tarvitsemme avainaloille ja avainteknologioihin 5G, tekoäly, eh, puhdas polttoaine, uusiutuvat energialähteet ehm, ja niin edelleen, että näihin tarvitaan yksityistä rahaa. Tämä oli tiedossa. Nyt kriisi on tehnyt tästä tarpeesta vieläkin suuremman ja siksi vahvistamme Invest EU ohjelmaa ja luomme ensimmäistä kertaa uuden strategisen investointivälineen Tämä väline tukee avainarvoketjujen rahoittamista, arvoketjuja, jotka ovat välttämättömiä. Me näimme, kuinka riippuvaisia olimme esimerkiksi lääkealalla – kolmansista maista Euroopan unionin on voitava tuottaa esimerkiksi kriittisiä lääkkeitä itse. Mutta tätä varten Euroopassa tarvitaan terveitä yrityksiä, jotka voivat investoida ja siksi tässä toisessa pilarissa ehdotamme myös uutta vakavaraisuusvälinettä, joka auttaa terveiden yritysten uudelleen pääomittamista auttamisessa yritystä, jotka ovat joutuneet nyt vaaraan ää, äh, yhteiskuntiemme sulkeutumisen vuoksi ja taloutemme pysähtymisen vuoksi. Sitten kolmas pilari, eli se, että nyt otetaan kiireisesti oppia tästä kriisistä. Viime kuukausina olemme nähneet, että mitä tarvitaan, mikä toimii, mikä ei toimi. Eli vahvistamme niitä ohjelmia, jotka ovat osoittaneet arvonsa kriisissä, kuten Reske EU, taikka Horisontti Eurooppa ja luomme myös uuden terveysohjelman – ja varmistamme sen, että voimme tukea kumppaneitamme vahvistamalla myös naapuruusvälineitä, kansainvälistä yhteistyötä sekä jäsenyyttä edeltäviä toimia, valmistelevia toimia. Eli pähkinänkuoressa tämä elvytysväline näyttää tältä, elvytyssuunnitelma näyttää tältä. Se keskittyy siihen, missä on suurin tarve ja suurin potentiaali. Se toimii lyhyellä aikavälillä ja keskittyy elpymisen ensimmäisiin vuosiin. Siihen tulee sisältymään mahdollisuus investointeihin jopa vielä tämän vuoden aikana pohjautuen kansallisiin takuisiin. Emmekä me tässä nyt nollasta suinkaan lähde liikkeelle. Tämä elvytysväline sisältää kolme merkittävää turvaverkostoa, johon viitattiin SOR-ohjelma, sekä investointipankin rahoitus sekä Euroopan vakausväline. Ja yhdessä monivuotisen rahoituskehyksen kanssa näin syntyy se kunnianhimoinen vastaus, jota Eurooppa tarvitsee. Sitten uudet omat varat, joita talousarviossa tarvitaan, niin kuin komissio ehdotti jo vuonna 2018. Ja samalla annamme vastauksen, joka heijastelee arvojamme, esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen suojelemista. Eli tämä perustuu tarpeisiin, mutta katsoo tulevaisuuteen. Eli tämä vastaus, jonka kriisi nyt vaatii, katsoo tulevaisuuteen ja investoi tulevaisuuteen. Kyse on paitsi solidaarisuudesta maiden ja ihmisten välillä, tässä vahvistuu myös solidaarisuus eri sukupolvien välillä. Ja hyvät naiset ja herrat, ennemmin tai myöhemmin tiedemiehemme, tutkijamme, tulevat äh, löytämään rokotteen koronavirusta vastaan, mutta ilmastonmuutosta vastaan rokotetta ei tule ja siksi meidän on investoitava puhtaaseen tulevaisuuteen. Meidän elvytysohjelmamme, äh, sillä on hintansa ja hinta on kasvava velkataakka. Jos me otamme velkaa, jonka lapsemme joutuvat tulevaisuudessa maksamaan, niin vähintä mitä voimme tehdä on tulevais- tulevaisuuteen investoida, käyttää nämä rahat lastemme tulevaisuuteen ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan heidän tulevaisuutensa nimissä. Näin ollen me emme saa nyt pudota takaisin vanhaan toimintatapaamme eilisen toimintatapaan. Meidän on nyt oltava rohkeita, käytettävä tilaisuutta hyväksemme, jotta rakennamme tervettä, puhdasta eh, teknologiaa ja tulevaisuutta lapsillemme. Yksin eh, Euroopan eh, unioni ei voi kaikkia tämän kriisin arpia korjata, mutta me kannamme oman vastuumme ja jaamme taakkaa jäsenvaltioiden välillä ja samalla varmistamme sen, että tämä valtava ponnistus hyödyttää myös tulevia sukupolvia. Tämä on meidän tehtävämme tässä ja tänään, ja minä olen täysin vakuuttunut siitä, että Eurooppamme yhdessä saa tämän hoidettua. Eläköön Eurooppa! Kiitos. Kiitos puheenjohtaja von der Leyen. Nyt kuuntelemme poliittisten ryhmien puheenjohtajia. Herra Weber, olkaa hyvä. Yleensä käynnistämme teknisillä yksityiskohdilla äh, puheenvuoromme, mutta ensin puhuisin tänään ihmisistä. Ihmisistä, heidän rohkeudestaan ja ponnisteluistaan. Madridissa Sairaanhoitaja sairastui, kun auttoi potilastaan ja Bergamossa lääkäri joutui viime viikkona tekemään vaikeita päätöksiä elämästä ja kuolemasta. Ihmiset tekevät yötä päivää työtä, jotta tämä pandemia saataisiin pysäytetyksi. Mainitsen nämä esimerkit vain osoituksena siitä, että tämän kriisin sankarit eivät tietenkään ole poliitikkoja tai yritysjohtajia, vaan ne miljoonat eurooppalaiset, jotka ovat auttaneet hoitamaan meitä kaikkia haluan kiittää kaikkia teitä sydämeni pohjasta. Mitkään sanat eivät riitä kiitokseksi tästä ponnistelusta. Nyt meidän on tehtävä poliitikkoina oma osamme työstä. Nyt on meidän vuoromme. EPP-ryhmä tukee vankasti sitä yleistä arkkitehtuuria niin, että saamme tulevaisuuteen suuntaavan monivuotisen rahoitus kehyksen ja sellaisen elvymisrahaston, joka ottaa haasteet huomioon. Kun puhumme arkkitehtuurista tässä uudessa mekanismissa, niin meille EPPssä keskeistä siinä on se, että taistelemme demokraattisen budjetin puolesta. Ihmiset ovat päättämässä budjetissa. Me edustamme kansalaisia. Tarvitsemme kansakuntien ja kansalaisten välille solidaarisuutta. Tarvitsemme budjetin, joka on vilpitön ja ottaa huomioon ihmisten parhaan me haluamme suvereenisuuden takaisin. Tämähän oli Brexitin eh, teemalauseita. Tämä viesti oli hyvin menestyksekäs ja se heijasteli niitä ongelmia, joita ihmiset ovat kokeneet. He eivät koe olevansa mukana eurooppalaisessa päätöksenteossa. Sen takia onkin tärkeää, että Bryssel ei päätä eh, ikään kuin ulkoapäin tästä rahastosta. Kyse on siitä, että me meppeinä olemme mukana päättämässä. Eh, me olemme valittuja ja näin ollen teemme tämän päätöksen. Ei ole minkäänlaista äh, vastuuta ilman demokraattista legitiimittä. Komissio on antanut nyt lupauksen ja nyt onkin oikea aika lunastaa lupaukset. Institutionaalisille taisteluille ei ole nyt äh, tilaa. Meidän täytyy myös neuvostosta saada taatuksi demokratian periaatteet. Ja toinen Tärkeä asia EPPlle on se, että ihmiset eivät niinkään välitä menettelytavoista, vaan konkreettisista hankkeista ja konkreettisesta tuesta. Viime viikkojen solidarisuuden hengessä eurooppalaisten kesken meidän on keskityttävä nyt siihen, miten saamme apua kärsineille alueille. Haluaisin korostaa aivan erityisesti nuorta sukupolvea. Viimeisten 12 vuoden aikana olemme jo joutuneet kokemaan tavallaan menetetyn sukupolven miljoonat nuoret, joilla on hyvä koulutus ja jotka ovat hyvin valmistautuneita, eivät ole päässeet työmarkkinoille. Ja haluan korostaa sitä, että Euroopalla ei ole varaa siihen, että jälleen menetämme yhden sukupolven Euroopan unionissa. Sen takia tarvitsemme näitä investointeja. Euroopan on annettava nuorelle sukupolvelle toivoa Kolmanneksi korostaisin sitä, että kun puhumme MFFstä, niin meidän on oltava rehellisiä. Me olemme antaneet valitsijoillemme lupauksia viime vuoden vaaleissa. Ursula von der Leyen aivan oikeutetusti korosti sitä, että kyse on tulevista investoinneista, ilmastonmuutoksesta, tutkimusinvestoinneista, digitaalisuudesta, koulutuksesta, syövänvastaisesta taistelusta ja koronan vastaisesta taistelusta. Nämä ovat yhteisiä toimia. Ei pidä unohtaa tietenkään alueita eikä myöskään viljelijöitä. Meidän on oltava rehellisiä kaikkien osalta Mehän osoitamme jo tällä hetkellä solidaarisuutta näiden politiikkojen kautta ja sen takia se tarvitseekin kunnon rahoituksen. Ja vielä lopuksi haluaisin korostaa sitä, että meidän on valmistauduttava myös tuleviin hätätilanteisiin. Emme voi lupailla sitä, että voisimme välttää jatkossa uuden pandemian. Kukaan ei tällaista lupausta voi antaa, mutta meidän täytyy toimia niin, että olisimme paremmin valmiina mahdolliseen tulevaan kriisiin tai pandemiaan. Tarvitsemme joustavuutta, omia varoja. Meillä on oltava välineitä, jotta voimme reagoida nopeasti, jos yllättävä tilanne syntyy. Kriisin jälkeen haluamme yhtenäisen Euroopan, jossa kaikki kaikki unionin osat voivat myös taloudellisesti elpyä. Kriisin jälkeen haluamme yhtenäisen Euroopan, joka investoi eh, tulevaisuuden hankkeisiin ja luo toivoa myös taloudellisesti nuorille sukupolville. Ja kriisin jälkeen haluamme globaalisti nähdä sellaisen Euroopan, joka pääsee ensimmäisenä ulos tästä kriisistä. Siihen me pyrimme. Tämä on meidän sukupolvemme Schumann hetki. Meidän on tehtävä tämä aivan selväksi me saamme motivaatiota siitä rohkeudesta, jota lääkärit, sairaanhoitajat ovat osoittaneet viime viikkojen aikana. Tätä meidän tulee käyttää esimerkkinä. Meidän on toimittava nyt. Kiitos. Presidente Garcia. Kiitos puheenjohtaja Garcia Perez. Olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puhemies. Parhaat kollegat, aivan ensin haluan ilmaista kiitokseni siitä, että sain tänään tulla tänne paikalle. Meillä takanamme ovat hyvin, hyvin kovat viikot eri jäsenvaltioissa. Monet kansalaiset äh, ovat menehtyneet, monet ovat äh, menettäneet perheenjäseniään ja miljoonat äh, ihmiset katsovat pelolla ja epävarmuudella nyt tulevaisuutta kohti. Kaikesta huolimatta Euroopan parlamentti on jatkanut työtään vastuullisesti. Kiitän puhemies Sassolia, joka on huolehtinut siitä, että Euroopan parlamentti on solidaarisuuden kehto. Haluan myös kiittää kaikkia Euroopan parlamentin virkamiehiä. Me olemme tietoisia siitä historiallisesta vastuusta, joka meillä on, sillä kun kansalaiset tuntevat olevansa yksin oman onnensa nojassa, populisteilla, nationalisteilla on helppoja vastauksia ja demokratia helposti joutuu häviäjän rooliin. Siksi meidän tulevien päivien päätöksemme, demokraattiset päätökset ovat äärimmäisen tärkeitä. Neuvostossa vaikuttaa siltä, että että valtioiden hallitusten päämiehet heittelivät palloa toinen toisilleen kuin kuumaa perunaa, mutta 23. huhtikuuta Euroopassa ymmärrettiin, että tarvitaan elvytyssuunnitelma ja rahoitussuunnitelma ja monivuotisen rahoituskehyksen hoitaminen maaliin. Nyt komissiolla on paljon tehtävää Eh, huomenna äänestämme yhteisestä päätöslauselmaesityksestä, joka välittää kaksi tärkeää viestiä. Ensinnäkin yhtenäisyyden viestin. Euroopan parlamentti pääsee kansallisista ja ideologisista mielipideeroista ja puhaltaa yhteen hiileen. Ja siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että elvytyssuunnitelma sisältyy monivuotiseen rahoituskehykseen ja näin ollen alistetaan Euroopan parlamentin demokraattiselle valvonnalle. Näin parlamentti on mm, yhteispäätösmenettelyssä neuvoston kanssa. Kun ajatellaan kestävyyttä, sen on oltava yhdessä yhteenkuuluvuuden kanssa ohjenuorana. Tätä vaativat nuoremme, tätä vaativat yhteiskuntamme nuoret sanovat, että me emme saa uhrata heidän tulevaisuuttaan. He pyytävät tätä We Move Europe aloitteen pohjalta muun muassa sosiaalisessa mediassa. He haluavat parempaa Eurooppaa yhdessä meidän kanssamme, sillä hyvät naiset ja herrat, ei Eurooppa ole meidän omaisuutta. Me ei se ole vain meidän Eurooppamme. Me tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan kaikkien ihmisten, kaikkien kansalaisten energiaa. Lisäksi kansalaiset pyytävät, ettemme unohda heikossa asemassa olevia. Tarvitaan verkostoa, joka suojelee näitä kaikkein heikoimpia yhteiskunnan jäseniä. Älkäämme luopuko hyvin tärkeistä aloitteistamme tällä alalla. Samoin tarvitaan oikeudenmukaista digitaalista siirtymää. Nämä asiat ovat hyvin kiireisiä ja tämän lisäksi äh, haluamme vähintäänkin kaksi miljardia euroa ja ymmärrän, että äh, tämä on äh, vaikeaa pyytää jäsenvaltioilta. Me haluamme nyt todellisen jälleenrakennusohjelman ja tätä varten tällaisia jälleenrakennusbondeja ja me haluamme kunnon rahoitusta. Von der Leyen viittasi eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja meidän poliittinen ryhmämme katsoo, että ympäristön kestävyys, sosiaaliset oikeudet ja kestävän kehityksen tavoitteet täytyy tässä pikemminkin muistaa. Kyllä on helppo sanoa, että nyt otetaan opiksi menneisyydestä, mutta samalla pitää katsoa tulevaisuuteen ja tässä nyt katsonkin komissiota ja neuvostoa. Teillä on merkittävä vastuu ja parlamentti on valmis tukemaan teitä ja tekemään rinta rinnan olka olkaa vasten yhteistyötä teidän kanssanne, mutta me vaadimme myös kunnianhimoa ja me vaadimme, että yhteinen hyvä laitetaan kansallisen hyvän edelle. Nyt tarvitaan rohkeutta enemmän kuin koskaan aiemmin. Kiitos. Grazie. Kiitos. Puheenjohtaja Cholos, olkaa hyvä. Domnul președinte, domnule președinte. Arvoisa puhemies, Hyvä puheenjohtaja Michel, puheenjohtaja von der Leyen. Robert Schuman sanoi 70 vuotta sitten, että Euroopan unionia ei rakennettaisi kerralla, vaan askel askeleelta solidaarisuuden myötä, ei julki lausemin. Nyt covid-pandemian vuoksi kohtaamme vakavan talouskriisin ja viimeisen 70 vuoden kokemukset ovat apunamme, kun me pyrimme ratkaisemaan tämän kriisin. Tämän kriisin jälkeen ei tule riittämään vain uudelleen rakentaa talouttamme. Meidän täytyy hyvin perustavanlaatuisesti muuttaa asioita, turvautua uusiin ratkaisuihin ja uuteen teknologiaan. Meidän ei tulisi palata takaisin 1900-luvun talouteen, vaan löytää uusia ratkaisuja, suojella ympäristöä, löytää digitaalisia ratkaisuja ja palvella ratkaisevan tärkeitä sektoreita, kuten terveydenhuoltoa. Tämä tulee olemaan se muutos taloudessa, jota tarvitsemme. Me tarvitsemme pelastusohjelman niiden miljoonien kansalaisten tueksi, jotka ovat jo menettäneet työpaikkaansa tai tulevat sen menettämään, ja niiden yritysten tueksi, jotka kärsivät ähm, liike-elämämme tueksi, terveydenhuoltosektorimme tueksi, sehän on äh, liiallisen taakan alla, ja myöskin kuljetus, liikenne ja viljelysektoreiden tueksi. Tämän ohjelman pitäisi olla ennen kaikkea eurooppalainen ja meidän pitäisi unohtaa vanhan aikaiset jaot etelän ja pohjoisen, idän ja lännen välille tai nettomaksajien ja voittajien välille. Tämän ohjelman pitäisi olla demokraattinen teko, jossa Tämä Euroopan parlamentti, jonka kansalaiset ovat suoraan valinneet, toimii tärkeässä roolissa. Kyseessä ei ole vain raha, kyseessä on yhteinen näkemys. Ja Euroopan parlamentti on tärkeänä vaikuttajana tässä asiassa. Meidän täytyy saada taloutemme käyntiin mahdollisimman nopeasti, mutta meidän täytyy myöskin katsoa sitä, kuinka voimme uudistaa tämän kriisin jälkeen. Tämä on mahdollista vain investointien myötä tuensaajien täytyy myöskin tuntea tämä tuki reaalitaloudessa. Ihmiset, jotka ovat menettäneet työpaikkaansa tai yritykset, jotka ovat konkurssin partalla ilman omaa syytään, ovat niitä, joita meidän täytyy tukea. Meidän täytyy saada riittävät resurssit tähän tulevaan monivuotoiseen rahoitusohjelmaan. Ei riitä vain rahoittaa asioita kansallisista talousarvioista. Tässä kyseessä on se, että meillä täytyy olla riittävät varat monivuotoisessa rahoituskehyksessä niin, että meillä on Euroopan unionin talousarviossa mahdollisuus toimia tuottamatta taakkaa kansallisille talousarvioille. Tämän lisäksi täytyy todeta, että oikeusvaltioperiaate on jotakin, mistä me emme tingi Tämä on ehdoton raja. Kun neuvottelemme monivuotoisesta rahoituskehyksestä, Renew ei tule hyväksymään sitä, että me rakennamme Eurooppaa nationalismille tai äh, protektionismille. Meidän täytyy rakentaa sitä toimiville järjestelmille. Me taistelemme yhdessä tai kaadumme yksin. Tämä on vaihtoehto edessämme ja tähän mielestäni on vain yksi vastaus. Meidän täytyy toimia yhdessä. Olkaamme rohkeita niiden kansalaisten vuoksi, jotka vuosi sitten ennätysmäärin lähtivät äänestämään. Nyt Euroopan parlamentilla on aika osoittaa, että me välitämme se, minkä me lupasimme kansalaisille vaalikampanjan aikana, kun pyysimme heidän luottamustaan Euroopan unioniin, on nyt jotakin, mitä meidän täytyy toteuttaa. Eurooppaa täytyy rakentaa de facto solidaarisuudella eikä julkilausumilla. Kiitoksia. Kiitos. ID-ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Van den Riesch. Olkaa hyvä. Kollegat, ihan niin kuin eh, Tsernobylin aikaan kommunistinen eh, hallinto eh, yritti ensin piilotella koronaviruksen olemassaolen, sitten vähätellä sitä. Ja tässä näemme nyt, kuinka riippuvaisia olemme Kiinasta. Me jouduimme lähes rukoilemaan heiltä tarvitsemiamme eh, suojavälineitä. Kiinasta on tullut kolmanneksi suurin maailman talous, mutta tämä on tapahtunut polkumyynnin, eh, markkinamanipuloinnin ja epärehellisten keinojen kautta ja ennen kaikkea vetämällä länsipoliitikkoja nenästä. Nyt eh, jo 100 64 miljardia euroa on äh, meidän äh, kaupan alijäämämme Kiinan kanssa. Politiikka dominoi äh, ja kommunistinen diktaattori, diktatuuri dominoi strategisia aloja ja infrastruktuureita on suojeltava kiinalaisten inflirtaatiolta. Samoin meidän on nyt avattava silmämme. Me emme saa olla naiveja ja ennen kaikkea rahoituskriisi ja maahanmuuttokriisi aikoinaan näiden maksumieheksi joutuivat tavalliset ihmiset ja nyt sitten meidän yrityksemme joutuvat koronaveron maksajiksi, niinkö? Puheenjohtaja Shirdevan. No, lämme. Ei vaan, olen pahoillani. Olen pahoillani, sanoi puhemies. Jos minua nimitetään Martin Sirdevaniksi, niin eihän se mitään haittaa, mutta minä olen kyllä Philip Plumberts. Kolmen kuukauden ajan jo sairaanhoitajat, lääkärit, hoitoapulaiset, kaupan kassat, roskakuskit, kadunlakaisijat ja muut ovat vaarantaneet oman elämänsä varmistakseen palvelujen jatkumisen. Kansalaiset ovat osoittaneet valtavasti solidaarisuutta vanhuksille, on kerätty elintarvikkeita, on tehty maskeja, aloitteita on ihan valtavasti. Kolmen kuukauden ajan kansalaiset ovat kantaneet vastuunsa, mutta he ovat jo kärsimättömiä aivan oikeutetusti. Tämän kaiken aikana, mitä sitten ovat tehneet johtajat. Kuuntelin puheenjohtaja Michelin vetomuksen solidaarisuuden hyväksi, mutta todellisuus on kuitenkin sellainen, että kun katsomme niitä toimia, joita hallitusten ja valtioiden päämiehet tekevät, silloin kun kyse on solidaarisuudesta talouden alalla, niin sitten vain eh, vitkutellaan ja toimitaan oman edun parhaaksi. Kymmenen vuoden ajan sola, solidaarisuus on nostettu esille ikään kuin moraalin näkökulmasta, ikään kuin meillä olisi kaksi leiriä, toisaalta hyveelliset ja toisaalta synnintekijät. Totta kai Kreikan, Italian ja Espanjan hallinto ei ole aina ollut moitteetonta. Kuitenkin Hollannin hallitukset ovat käyneet todellista verosotaa muuta Eurooppaa vastaan ja Saksa on puolustanut autoteollisuuttaan kynsin ja hampain ja siellä vain on huijattu. Ja sitten pankkivalvonta Skandinaviassa on toiminut niin, että rahaa on pesty vaikka kuinka paljon viime vuosien aikana. Kreikka, Italia ja Espanja ovat kantaneet suuren vastuun pakolaisten vastaanotosta ja näin ovat puolustaneet Euroopan arpoja. Kaikilla jäsenvaltioilla on kyllä syytä varmasti ottaa moitteita vastaan. Nämä moraaliin liittyvät seikat täytyy nyt jättää taakse. Täytyy muistaa, mikä on Euroopan unionin olemassaolon oikeutus, solidaarisuus. Sitä se on ollut jo 70 vuoden ajan. Meillä on yhteinen etu. Siitä solidaarisuus juontaa juurensa. Me haluamme taata kansalaisille vaurautta, kestävää vaurautta, niin että voimme vastata aikamme suuriin haasteisiin yhdessä. Meidän täytyy yhdessä äh, suunnitella, rahoittaa ja toteuttaa yhteinen äh, taloussuunnitelmamme. Tässä on hyvin yksinkertainen periaate. Kaikki osallistuvat kykynsä mukaan ja kaikki äh, saavat tarpeensa huomioiduksi. Näin voimme rahoittaa tätä valtavaa työsarkaa ja saamme myös verooikeudenmukaisuutta Euroopassa. Euroopan parlamentti on ymmärtänyt tämän hyvän. Talouden vihreä siirtymä tarvitsee melkomoisen harppauksen eteenpäin. Jos me emme pysty tätä paloa sammuttamaan, niin sitten menetämme Euroopan unionin ja myös talousunionin. Kansalaiset ovat nyt antaneet oman osansa. Nyt eurooppalaisten johtajien täytyy tehdä oma osansa tästä työstä. Jos ette nyt tartu tähän historialliseen haasteeseen, niin kuka teille voisi antaa tämän anteeksi? Kiitos. Lambert. Kiitos puheenjohtaja Lamberts. Seuraavaksi edustaja Van Overdelt. ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisat puheenjohtajat, kollegat. Kun nyt katsotaan viime viikkoja, ei voida sanoa, että Euroopan reaktiot pandemian olisivat olleet erinomaisia ja koordinaattoreita koordinoituja, mutta me voimme kyllä nyt tehdä parannuksen elvytyssuunnitelman ja miljardipakettiemme kautta huomenna Euroopan parlamentti äänestää päätöslauselmasta, jossa se esittää omat vaatimuksensa elvytyssuunnitelman suhteen. Minun ryhmäni myös tukee tätä tekstiä. Kyse on valtavasta rahasummasta ja se on ymmärrettävää, sillä tämän kriisin laajuus on niin valtava, että se vaatii myös myös vahvaa vastausta, mutta usein ehkä unohdetaan asiat, jotka eivät ehkä suoraan maksa rahaa, mutta voivat myös olla hyvin keskeisiä pandemian torjunnassa ja myös talouden elpymisessä. Muun muassa komission puheenjohtaja von der Leyen muistutti tässä sisämarkkinoiden merkityksestä. Kyllä juuri sisämarkkinoiden rooli on taloustoiminnan ja työllisyyden elpymiselle aivan keskeisen tärkeää. Tarvitaan yksityisiä investointeja, mutta myös julkisia investointeja ja nyt on kyllä korkea aika luopua hyvin tiukasta e, e, eurosta tyyppisestä tätä taloutta jarruttavasta, tiukasta lähestymistavasta ja kolmanneksi asia, jonka merkitys kasvaa päivä päivältä, nimittäin geopoliittinen suojautuminen kansainväliset ryhmät ja investointirahastot päivittäin Äh, kyllä ovat valmistautumissa ikään kuin tällaisen sotakassan pohjalta ja mielestäni tarvitaan aika vahvoja toimia nyt äh, äh, tällaisten vihamielisten kaappausten estämiseksi, jotta ei synny pelon ja epävarmuuden kierrettä, sillä tämä olisi tuhoisaa elpymiselle. Kiitoksia. Presidente Schirde. Kiitos. Nyt puheenjohtaja Schirdevan, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Ei Filipin puheenvuoro ollut ollenkaan hullumpi. Itsekin olisin voinut lainata siitä äh, virkkeen tai pari, mutta ehkä nyt kuitenkin pidän oman puheeni Euroopan tienhaarassa ja nyt säästöpolitiikkaa jatketaan. Äh, jos säästöpolitiikkaa jatketaan, tulee tuhon tie. 75 äh, vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen voidaan myös valita toinen tie, nimittäin solidaarisuuden tie. Euroopan kansalaiset ovat nyt odottaneet selkeää yhtenäisyyden ja solidaarisuuden viestiä unionilta. Sen sijaan jäsenvaltiot kiistelevät keskenään viikkokausia eh, Michelin johdolla. Ja ne, jotka viime vuosina ovat maksaneet kovimman hinnan esimerkiksi terveydenhoidon leikkaukset, eh, ja infrastruktuurileikkaukset loukkaukset äh, ovat nyt kärsineet äh, tälläkin kertaa eniten. Ja Weber, te sanoitte, että meidän tulee kiittää esimerkiksi terveydenhoitohenkilöstöä, mutta mitenkä olisi, jos parantaisimme heidän työolosuhteitaan ja palkkaansa? No nyt puhutaan 240 miljardista eurosta vakauspaketti jäsenvaltioille. Mutta entäpä sitten, kun ruvetaan tuijottamaan jälleen vakausmekanismin velkarajoituksia? Eh, lähdetäänkö sitten taas sosiaaliturvajärjestelmien ja terveydenhoitojärjestelmien, eläkkeiden ja infrastruktuurien leikkauksiin, kun muuten velkataakka on liian suuri. Ja näin ne, jotka nyt koronakriisissä kantavat kaikkein raskaimman taakan, joutuvat myös eh, kaikkein kauheimman vyönkiristys- ja säästö- ja yksityistämispolitiikan kouriin. Näin ei saa käydä. Meidän on eh, investoitava välttämättömiin infrastruktuureihin ja myös digitaaliseen eh, käänteeseen ja vihreän kehityksen suunnitelmaan. Näitä tarvittaisiin ja nyt on luovuttava vakaus- ja kasvusopimuksesta. Tarvitaan sosiaalista eh, investointimallia ja leikkaukset sosiaaliturvajärjestelmiin on peruttava kaikki mietimme, miten Eurooppa saadaan elpymään ja nyt komissio on saanut neuvostolta mahdottoman tehtävän keksiä sen, että miten ympyrästä tehdään neljä. Tämä ei kuitenkaan ole geometrinen tehtävä, vaan poliittinen tehtävä. Sitä varten tarvitaan rohkeaa rahoitusmallia jäsenvaltioilta, lisää maksuvalmiutta vakautta, maksuosuuden korottamista, eh, rohkeita omivaroja, eh, kattava eh, finanssitransaktiovero ja tarvitaan myös sitä, että rikkain prosentti Euroopan kansasta superrikkaat maksavat osuutensa Euroopan elpymiseen ja kaikkein varakkaimmat yritykset samoin. No sen sijaan puhutaan nyt sitten äh, elvytysrahastosta, mutta aika epäselvähän tämä edelleen on. En oikein ymmärtänyt, että onko kyse äh, lainoista jäsenvaltioille vai onko kyse äh, vastikkeettomasta rahoituksesta, koska jos kyse on lainoista, niin tässähän saadaan jälleen velkataakkaa kasvamaan tulevaisuudessa ja velkarajat paukkuvat. Sen sijaan olisi tarvittu koronapondeja jotta rahoitus olisi saatu välittömästi kuntoon. Mutta rohkeutta esimerkiksi tässä talossa ei ole. EU on nyt tienharassa, niin kuin sanoin, säästöpolitiikkaa vai solidaarista politiikkaa. Minun ryhmäni vailla muttia on valinnut solidaarisuuden tien. Kiitos. Grazie. Kiitos. Arvoisa edustaja Castaldo, sitoutumattomat, olkaa hyvä. Eh, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat. Nyt on korkea aika toimia. Me voimme toimia, mutta me emme saa haaskata aikaa, sillä jos me haaskaamme aikaa, emme voi enää palata takaisin ajassa taaksepäin. Meidän täytyy tehdä ratkaisevan tärkeitä päätöksiä, kuten elvytysrahasto, mutta ellei me saa näitä nopeasti liikkeelle, ne ovat vain tyhjiä päätöksiä. Ja meidän täytyy tehdä päätöksiä monivuotoisen rahoituskehyksen suhteen ja haluaisinkin tietää, puheenjohtaja von der Leiden, kuinka te ennakoitte ähm, ratkaisuja, kuinka voisimme tukea äh, niitä äh, maita, jotka ovat kärsineet kriisistä kaikkein pahimmin. Me tarvitsemme uusia välineitä, uusia omia varoja, äh, saastuttamattomampia ratkaisuja, digitaalisia ratkaisuja. Me tarvitsemme uudelleen rakennusta kaikille ähm, nopeasti. Äh, me tarvitsemme nopeutta ja rohkeutta. Teidänkin ratkaisunne tai päättämättä jättämisenne tulevat vaikuttamaan. Meillä ei ole nyt enää aikaa tai tilaa egoismille. Meidän täytyy todella se toimia yhdessä, jos haluamme yhdessä selvitä tästä kriisistä. Tämä on nyt totuuden hetki. Kiitos. Tämän kierroksen lopussa puheenjohtaja Michel voi käyttää puheenvuoron. Hänen täytyy poistua paikalta hieman aikaisemmin. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le, le président. Kiitoksia puhemies. Hyvin lyhyesti haluaisin kiittää niistä sanoista, joita olemme kuulleet. Muutama huomio nopeasti. Ensimmäinen näistä. Sanomme mitä tahansa. Ääriliikkeet, demagogit, populistit ovat olemassa ja uhkaavat lisäarvoa, joka on Euroopassa ennen näkemätön vapauksiamme oikeutta. Meidän täytyy äh, väsymättä muistuttaa näistä voitoistamme demagogian edessä. Ja toisekseen, te kaikki toteavat sitten tämän äh, eri sanoin, että me kohtaamme äh, kriisin, mutta nyt kyseessä on avainhetki ja yhden sukupolven täytyy kantaa vastuunsa. On sen hetki. Olen teidän kanssanne samaa mieltä, hyvä herra Weber. Euroopan unionin toimielimet ovat demokraattisia. Euroopan parlamentti edustaa suoraan eurooppalaisia kansalaisia ja jäsenmaat, joita hallitukset edustavat, jotka jatkuvasti kansallisella tasolla kohtaavat nämä kysymykset tämän legitiimiyden ovat jotakin, jota meidän täytyy myöskin kunnioittaa. Me tarvitsemme poliittista liikevoimaa ja me tarvitsemme eurooppalaista keskustelua näistä kysymyksistä. Voin vakuuttaa, että omalta osaltani tulen tekemään kaiken mahdollisen, jotta me emme käy mitään steriiliä taistelua täällä kulisseissa toimielimissä, vaan saamme aikaan edistystä kysymyksissä, jotka meillä on edessämme. Mikä on monivuotisen rahoituskehyksen tulevaisuus, kuinka me rahoitamme kriisitoimimme, kuinka me löydämme kapasiteettia työstää sellaisia poliittisia kompromisseja, jotka palvelevat eurooppalaisia ja kansalaisia, kuinka me onnistumme digitaalisen agendan ja ympäristöagendan toteuttamisessa. Nämä kysymykset ovat sellaisia, että niihin täytyy tarttua toiveikkaina. Eurooppa on osoittanut, että meillä on tahtoa, kykyä ja meidän tärkein resurssimme, Euroopan kansalaiset, meidän täytyy olla nyt tilanteen tasalla. Ja tästä syystä olen erittäin onnellinen nähdessäni neuvoston ja parlamentin toimet ja saadessani mahdollisuuden tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Paljon kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja Michel. Jatkamme keskustelua. Edustaja Muresan, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tämän kriisin alusta lähtien Euroopan unioni on auttanut siellä, missä sitä tarvitaan. Lääkäreitä, Sairaanhoitohenkilökunta on lähetetty sinne, missä heitä tarvitaan. Välineistöä, tarvikkeita on toimitettu niihin maihin ja niille alueille, joista niitä, joita, joissa niitä eniten tarvitaan. Ja EUn varoja voidaan myös käyttää hyvin joustavasti tässä kriisissä. Komissio on ehdottanut hyviä toimia ja parlamentti on tämän hyväksynyt. Nyt täytyy valmistautua tulevaan, jotta voimme tehdä äh, parhaita mahdollisia päätöksiä kaikkien toimielinten oltava mukana. Euroopan parlamentin jäsenet tulevat kaikilta eri alueilta Euroopassa. He tuntevat kansalaisensa parhaiten, tietävät alueiden todellisuuden. Me toteamme, että haluamme, että Euroopan parlamentti on mukana silloin, kun tätä elpymisrahastoa luodaan. Haluamme, että Euroopan parlamentti on kaikissa vaiheissa suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa mukana. Näin saamme rahastosta paremman. Kaikkialla maailmassa hallitukset ehdottavat budjetteja ja parlamentit hyväksyvät nämä budjetit. Me esitämme viiden poliittisen ryhmän nimissä tänään päätöslauselman. Me edustamme enemmistöä parlamentissa ja toteamme, että haluamme hyvin kunnianhimoisen rahaston avustuksia ja lainaa, luototusta, jolla on merkitystä alueilla. Tämä ei voi olla taakka vain jäsenvaltiolle. Haluamme toimia niin, että taakka ei kasva. Sen takia tarvitsemme omia varoja. Me olemme valmiita tekemään työtä tältä pohjalta ja haluamme myös tulevaisuuteen suuntautuvan monivuotisen rahoituskehyksen, joka ei unohda niitä prioriteetteja, jotka olivat voimassa ennen kriisiä. Kiitos. Kiitokset kollega Muresan. Seuraavaksi kollega Ertug, puolitoista minuuttia puheaika. Olkaa hyvä. Mikro. Kiitos puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin aloittaa esittämällä kiitoksen sanat lukuisille lääkäreille, sairaanhoitajille, unohtamatta kaikkia vanhempia jotka kuukausien ajan ovat huolehtineet lastensa kotiopetuksesta. Ei heillä kaikilla ole 504 puutarhaa. He ansaitsevat myös kiitokset. Ja kun nyt pidämme sosiaalista etäisyyttä, on yhtä lailla tärkeää, että toimimme yhdessä ja kiitän komission puheenjohtajaa hänen kuvailemistaan tavoitteista. On aivan välttämätöntä, että jäsenvaltiot ää, laittavat huomattavasti enemmän rahaa tähän yhteiseen pottiin. Harmi, että Michel joutui poistumaan siksi omien varojen ylärajaa 2 prosenttia on ihan välttämätön vähintäänkin. Ja nyt tarvitaan oikeat välineet, oikeat mekanismit. Te puhuitte digitalisaatiosta aivan oikein. Tarvitaan uutta liikkuvuutta, investointeja siellä, missä niitä tarvitaan, kuten esimerkiksi tekoälyyn. Ja todella kiitän komissiota, koska komission suuntaviivat avata rajoja hiljalleen ja vahvistaa matkailua hiljalleen johtavat siihen, että kyllä tästä kriisistä päästään. Joten menestystä kaikille tulevaisuudessa. Kiitos paljon. Kiitokset kollega Ertug seuraavaksi kollega Kaano. Kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Äh, kiitoksia puhemies. Ähm, puheenjohtaja von der Leyen, kun me taistelemme tätä pandemiaa vastaan, kohtaamme pahimman talouskriisin äh, vuosisataan. Tästä kriisistä ylipääseminen vaatii suuren määrän julkisia investointeja. Valitettavasti jäsenmaamme ovat vasta päässeet eurokriisin jälkeen jaloilleen ja ne ovat liian velkaantuneita ryhtyäkseen tähän. Tästä syystä haasteemme on nyt se, että Euroopan täytyy toimia. Me tarvitsemme ohjelman, niin kutsutun Schumannin ohjelman, kuten mainittua. Komissio kerää kahden miljardin elvytyspaketin, jossa on joukko velkakirjoja elvytykseen. Tämä teki mahdollisuuksi investoida lääketieteeseen, ähm, erilaisiin, erilaisille aloille Euroopassa. Kysymyksenä on se, kuinka me rahoitamme tämän paketin ja äh, tämä parlamentti tarjoaa nyt valtavan hienoa mahdollisuutta jäsenmaille. Ähm, diiliä. Toteamme, että ymmärrämme, miksi jäsenmaiden on vaikea maksuosuutensa täyttää ja koska meillä on näitä pitkän aikavälin lainoja, ne täytyy tämän sijaan kattaa uusilla omilla varoilla. Meidän täytyy luoda uusia omia varoja Ähm, verottamalla saastuttajia ja suuria digitaalialan yrityksiä, jotka eivät veroja maksa. Tämä suunnitelma, hyvä puheenjohtaja von der Leyen, on taloudellisesti vakaa. Tarvitsemme siis nämä investoinnit ja se on myöskin toteutettamissa poliittisesti. Tämä on toteuttamiskelpoinen kunnianhimoinen ohjelma, joka on realistinen. Meidän kansalaisemme etsivät tarvitsemiaan investointivälineitä tulevaisuutta ajatellen, ja mahdollisuus meillä on sellaisia tarjota. 70 vuotta sitten Robert Schuman totesi, että meidän täytyy tehdä Euroopasta todellisuutta. Nyt on hetki astua suuri askel eteenpäin ja rakentaa tätä Eurooppaa. Kiitoksia. Kiitokset kollega Karikano. Seuraavaksi kollega Donato, puolitoista minuuttia. Presidente. Kiitos puhemies. Euroopan unionin omat varat ja budjetti saadaan jäsenvaltioilta perustuen niiden BKT. hen Uudet omat varat, joista tällä puhutaan, ovat kovan lobbauksen kohteena. EKP ja muut keskuspankit eivät voi suoraan rahoittaa EUn talousarviota ja sitten ei saa käydä niin, että kansalaisten maksamat verot uusien omien varojen takia vain kasvaisivat. Solidaarisuuden on oltava sellaista, että kaikki voivat hyötyä niin, että jotkut eivät häviä omaa osuuttaan jo tällä hetkellä jäsenvaltiot rahoittavat omia talouksiaan valtavilla äh, summilla äh, joukkovelkakirjojen muodossa. Voitaisiin myöntää siis lainoja sellaisille maille, jotka ovat jo valtava velkaantuneita ja näin ollen syyttömät kansalaiset joutuisivat tämän kriisin maksajiksi keskuspankit eivät sopimusten mukaisesti saa rahoittaa jäsenvaltioita. Nyt kuitenkin kansalaiset tekevät työtä ja eh, heidän työnsä on välttämätöntä tämän velkataakan korvaamiseksi. Me emme voi enää toimia niin, että käytetään vain iskulauseita, mutta ne eivät konkretisoidu. Meidän täytyy pohtia myöskin EKP-roolia ja talousarviota emme voi toimia niin, että jälkeen jää vain iskulauseita. Monet kansalaiset ovat jo jääneet tästä menosta jälkeen. Kiitokset kollega Donato ja seuraavaksi kollega Aikhautta. Kolme minuuttia, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ki- Kiitos teille kaikille. Kuulimme, että nyt tarvitaan ennennäkemättömiä toimia, koska kriisi on ennennäkemätön, mutta liian usein Eurooppa on luvannut liikaa, tehnyt liian vähän, kun on puhuttu solidaarisuudesta, toinen toisemme auttamisesta. Näin ei voi olla tällä kertaa, erityisesti koska nyt viikko toisensa jälkeen lykätään suunnitelmia ja tämä vain nostaa odotuksia. Me parlamenttina tässä nyt näytämme tietä, me osoitamme, että viisi poliittista ryhmää kaikilta eri puolilta ja linjoilta tarjoaa ratkaisuja Romaniasta. Saksaan jäsenet ovat allekirjoittaneet ehdotukset Italiasta, Alankomaihin, Espanjasta Belgiaan ja tämä osoittaa, että me pystymme rakentamaan siltoja ja löytämään ratkaisuja, jotka ovat poliittisesti ja taloudellisesti järkeviä. Me ehdotamme nyt bondeja, joiden avulla voidaan rahoittaa elvytys ja siirtymärahastoa. Me emme halua palata vanhaan toimintatapaan. Me halutaan, haluamme, että nämä katetaan omilla varoilla eh, ja että omat eh, varat kattavat paitsi korot, myös kaikki kustannukset. Tämä on todellista yhteisöllisyyttä. Tarvitaan vihreän kehityksen suunnitelmaa, eh, digitalisaatiota ja me teemme hyvin selväksi, että että täytyy samalla huolehtia sukupuolten tasa-arvosta, biodiversiteetistä, Pariisin ilmastosuunnitelmasta ja tukea niitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet eniten köyhät, työntekijät, naiset, kuluttajat, eläkeläiset ja valtion tukimääräysten on oltava samanlinjaisia. Ja viime perjantaina te pidensit sitten valtion tukimääräyksiä nyt jouluun asti. Me haluamme todellista uutta taloutta ja sen vahvistamista ja sitä kautta elpymistä. Kiitos. Kiitokset kollega Eichhout. Seuraavaksi kollega Fidanza, minuutti. Presidente, abbiamo il Puhemies, meillä on velvollisuus puhua totta. Meillä on liikaa yrityksiä, jotka saattavat sulkea ovensa. Me saatamme joutua taloudellisen katastrofiin ja Eurooppa jäädä jälkeen. Meillä on miljardeista puutetta ja tämä ei ole lainkaan eurokriittisten syytä. Me kuten tässä Ursula von der Leyen sanoi, äh, tämä liittyy keskuspankkiin. Liian vähän on tehty liian myöhään ja meillä on aivan liikaa epäselvyyttä ähm, eri edullisuuksien suhteen. Me tarvitsemme elvytysrahastoa nopeasti. Nyt riittää laina lainan päälle. Nämä lainat ovat muuttaneet Euroopan varsinaiseksi pankiksi ja tällainen aggressiivinen äh, julkisen talouden hoito riittää meidän tulee ähm, verottaa niitä suurtoimijoita, jotka ovat Euroopan ulkopuolisia, jotka ovat meidän standardeemme kunnioita. Ähm, meidän täytyy päästä tästä kriisistä yli uudistamalla Eurooppaa aivan uudelliseksi, eikä puolustamalla menneisyyden Eurooppaa. Kiitokset kollega Finansa. Seuraavaksi kollega Omarji puolitoista minuuttia. Monsieur le Président, mer- Puhemies, kiitos. Tässä keskustelussa me emme voi joutua umpikujaan Saksan perustuslakituomioistuimen takia. Se ei voi toimia ikään kuin Euroopan unionin tuomioistuimen korvaajana. Tämä päätös on aivan äärimmäisen vakava. Mikään eurooppalainen kansakunta ei voi hyväksyä sitä, että Eurooppa oikeutta sanellaan toisen jäsenvaltion perustuslakituomioistuimesta. Onko jatkossa niin, että aina kun Euroopan unioni säätää lakia, niin sitten täytyy odotella 27 kansallisesta tuomioistuimesta lopullista päätöstä? Tämä olisi kyllä lopun alkua Euroopan unionissa. Euroopan unioni tarvitsee suurta elvytyssuunnitelmaa ja solidaarisuutta, joka suuntautuu kohesioon. Tarvitaan myös Euroopan keskuspankkia, todella eurooppalaista keskuspankkia, eikä sellaista pankkia, joka halutaan äh, alistaa Berliinin politiikan alaisuuteen. Tämä päätös saatiin ennen Euroopan neuvoston kokousta ja sillä halutaan rajoittaa tätä elvytyssuunnitelman äh, kokoa. Ei tätä voida hyväksyä. Eihän tätä ollut hyväksynyt edes Angela Merkel. Hänen tulisi selkeyttää tilannetta tällä hetkellä ja sen takia vetoammekin neuvostoon, jotta tämä päätös jätetään syrjään ja toimitaan solidaarisuuden ja kohesion pohjalta aivan niin kuin meidän yhteinen päätöslauselmamme vetoaa. Ja minä tuen sitä, kiitos. Kiitokset kollega Omaje. Seuraavaksi Kollega Puigdemont Ika Samaho, yksi minuutti. Vielen Dank. The European Union risks being... Kiitoksia. Euroopan unioni on vaarassa heikentyä vakavasti kansalaistensa silmissä, ellei se pysty tarjoamaan heille ratkaisuja. Näiden ratkaisujen täytyy olla taloudellisia ja yhteiskunnallisia. Kun talous heikkenee, meidän täytyy toimia kuitenkin, kun ihmisoikeuksista tingitään, kuka maksaa laskun. Ihmisoikeudet ovat Euroopan unionissa enemmän uhattuja nykyisin kuin eilen. Ja meillä on yhä poliittisia vankeja, jotka pitäisi välittömästi vapauttaa Julian Assangeista Katalonian vapausjohtajiin. Nykyisin Amnesty International vetoaa Charlie Cushardin ja Jordi Sanchezin vapauttamisen puolesta. Onko Euroopan unionilla myöskin suunnitelma demokratian puolustamiseksi siellä, missä se on pahasti kärsinyt? Kiitokset kollega Puigdemont. Seuraavaksi kollega Ferber, puolitoista minuuttia puheaika. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, parhaat kollegat. Kun rakentaa talon, ei aloita päättämällä kattotiilien väriä. Ei, vaan ensin täytyy keskustella arkkitehdin kanssa siitä, minkälainen perusta talolle rakennetaan. Ja juuri tätä minä kaipaan nyt tältä keskustelulta. Eli mikä on eurooppalainen lisäarvo, jonka me voimme toimittaa sen lisäksi, mitä jäsenvaltiot nyt ovat jo käynnistäneet ihan perustellusti, jottei jälleen synny ristiriitoja, vaan kaikki loksahtaa hyvin yhteen. Meidän täytyy pohtia, mitkä ovat oikeat välineet ja mikä on oikea tie. Mutta ihan rehellisesti sanottuna en minä ole tässä kuullut nyt mitään uutta. Vuosien ajan tätä samaa keskustelua on käyty. Minun on vaikea kuvitella, että muutaman verovirkailijan äh, palkkaamisella yhtäkkiä saadaan hoidettua EUn äh, rahoitus kun äh, ajatellaan äh, sellaista finanssitransaktiomaksua, johon vain harva, yhä harvempi jäsenvaltio haluaa osallistua, niin eihän äh, siinä ole mitään mieltä. Ja nyt tässä päätöslauselmaesityksessä pohditaan, miten mahdollisimman nopeasti mm, saadaan jäsenvaltioille levitettyä mahdollisimman paljon rahaa ehdoitta, mutta ei siinä ole mitään järkeä. Me avaamme kyllä siinä sellaisen arkun, jota ei enää koskaan saada kiinni. Meidän on huomenna tehtävä järkeviä päätöksiä esimerkiksi temaattisesta rahoituksesta. Muu ei ole järkevää. Kiitokset äh, kollega Ferber. Seuraavaksi äh, edustaja Karja Saval Rubial, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aivan äh, totta on, että neuvottelut tästä päätöslauselmaesityksestä olivat vaikeat. Epäonnistumisen vaara oli suuri, mutta me onnistuimme. Kaikki olimme neuvotteluissa liikkeellä rakentavalla hengellä, koska meillä oli yksi yhteinen tavoite, nimittäin ihmisten pelastaminen ja Eurooppa-hankkeen pelastaminen tai sen maineen pelastaminen. Meillä on hyvin selkeitä viestejä. Ensimmäinen viesti neuvostolle. Kun Euroopan parlamentissa viisi poliittista ryhmää onnistui yhteisen linjan löytämisessä, niin neuvostonkin täytyy löytää yhteinen linja älkää pelätkö julkisen rahan äh, liikkeelle saattamista. Äh, teillä on Euroopan parlamentin tuki tarvitaan elvytyssuunnitelma, jossa on massiivisia eurooppalaisella velkarahalla rahoitettuja investointeja. Meidän on saatava kysyntä jälleen liikkeelle ja meidän on puolustettava yhteiskuntamalliamme. Ja tarvitaan myös verotuksellista vallankumousta. Se on ainut oikea tie. Ja meidän on toimittava välittömästi, mutta tätäkin tärkeämpää on hoitaa tämä asia hyvin, koska meillä on tähän vain yksi tilaisuus. Ja kun puhutaan äh, äh, suunnitelmastamme, niin ei voi käydä niin, että asian kiireellisyys äh, on johtonuorana ja unohdetaan, miten asia tulee hyvin hoitaa. Me emme saa nyt toistaa niitä virheitä, joita olemme tehneet aiemmin. Meidän täytyy pelastaa ihmiset. Siitähän tässä kaikessa on kyse ihmisestä. Kiitokset äh, kollega Gardia Saval. Seuraavaksi kollega Sejourne, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Kun olen kuullut komission puheenjohtajan esityksen ja hänen tekemänsä ehdotukset, niin olen aika hämmästynyt. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentti on hyväksynyt viime kuussa päätöslauselman, jolla vastataisiin covid-kriisiin. Me olemme kantaneet vastuumme me olemme osoittaneet solidaarisuutta ja se on aivan keskeinen ehto sille, että Euroopan unioni voi vastata tähän valtavaan haasteeseen ja auttaa kaikkia eurooppalaisia tätä kautta. Solidaarisuus on siis ehdoton vaatimus. Olenkin tyytyväinen päätöslauselman laadusta, koska Euroopan parlamentti on todella kuunnellut Euroopan unionin kansalaisia. Me tarjoamme ikään kuin valmiiksi rakennettuja ehdotuksia neuvostolle, mutta neuvoston puheenjohtajan puheenvuorossa en kuullut mainittavan niitä ehdotuksia, joita me ehdotimme jo edellisessä päätöslauselmassamme. Solidarisuuden pohjalta me olemme laatineet tämän päätöslauselman tälläkin kertaa. Haluaisin muistuttaa Robert Schumannin lauseesta täällä Eurooppa perustuu solidaarisuudelle, joka toteutuu käytännön tasolla – Hyvät ystävät, kyse käytännössä on siitä, että myös niitä jäsenvaltioita, jotka ovat pahiten kärsineet COVID-19, autetaan. Nyt puhutaan äh, rahasiirroista ja lainoista. En oikein ymmärrä äh, puheenjohtajan puheenvuoroa. Kyse on äh, siirtymän rahoittamisesta, Green Dealista, eurooppalaista suvereenisuudesta. Kyse on myös uusista omista varoista – Tästäkään en ole saanut selityksiä, mitä näillä uusilla omilla varoilla sitten tehtäisiin. Haluaisin sanoa komissiolle ja neuvostolle, että älkää nyt vain toimiko niin, että kädet tärisevät. Kädet eivät saa tässä tilanteessa täristä. Meitä äh, nationalistit tarkkailevat äh, sekä parlamenteissa että, että kansalaiset tarkkailevat meidän toimiamme. Tilanne ei ole helppo. Meidän on saatava ratkaisuja aikaiseksi. Mehän tiedämme, että historia tuomitsee meidän tekojamme ja usein se paljastaa sitten ne heikkoudet ja petokset, joita olemme tehneet. Kiitokset kollega Sejourne. Seuraavaksi kollega 6, yksi minuutti. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat jos tämä kriisi nyt jotain on osoittanut, niin sen, että Euroopan unioni ei kelpaa eh, kriisijohtajana. Eh, riskialueet olivat alueellisesti rajoitettuja ja tämä vaati toimia paikallis- ja aluetasolta ja yli rajojen eh, saatavalla avulla saimme asioita hyvin hoidettuakin, mutta nyt haluat sitten EU-tason pohjalta rahoittaa valtavilla summilla tätä kriisiä. Siis tässähän tullaan velkatasoa nostamaan 30 prosentista 100 prosenttiin alueillammekin. Tämä johtaa valtavaan velkataakkaan taakkaan, joka jää sitten lastemme taakaksi. Ja tämä on todellinen ongelma. Tästä von der Leyenkin puhui. Jos te haluatte huolehtia asiasta, lastemme nimissä. Huolehtikaa siitä, ettei tule eurobondeja ja että lapsemme pääsevät jälleen kouluun. Kiitos. Kiitokset kollega Kuus. Seuraavaksi kollega Andressen minuutti. Kiitoksia. Nyt tämä on suurin talouskriisi toisen maailmansodan jälkeen. Miljoonat eurooppalaiset pelkäävät työpaikkaansa elämänsä puolesta. He liukuvat köyhyyteen tai sairastuvat. Ei korona iske kaikkiin yhtä lailla heikoimpiin. Se iskee kovemmin kuin vahvoihin. Se iskee Etelä-Eurooppaan pahemmin kuin Pohjois-Eurooppaan. Mutta jos annamme kriisin jakaa meidät jakolinjoilla, niin sitten häviämme kaikki. Ja on hyvä, että osoitamme tämän Euroopan parlamentissa ja hyväksymme vahvan tekstin. Me vaadimme kahden miljardin suunnitelmaa. Me emme saa toistaa edellisen kriisin virheitä. Tarvitaan investointeja eikä säästöpolitiikkaa. Meidän on investoitava terveydenhoitoomme ja oikeudenmukaiseen infrastruktuuriin. Tarvitaan sellainen EU, budjetti, joka on myös rakenteellisesti vahva, joten von der Leyen, älkää tyytykö ratkaisuun, joka tarjoaa lisärahoitusta kahdeksi vuodeksi ja jonka jälkeen luisutaan takaisin vanhaan malliin. Nyt kyse on teistä. Huolehtikaa tästä, kiitos. Kiitokset äh, Andressen ja seuraavaksi Sonka, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies ja hyvät naiset ja herrat. Tämän pandemian draama saattaa paradoksaalisesti auttaa meitä eteenpäin. Se saattaa auttaa meitä korjaamaan virheitä Euroopan unionissa. Meillä tulee olemaan mahdollisuus vastustaa veronkiertoa ja Puolalla itse asiassa tässä muuten olisi erittäin hyvä strategia asiaan. Meidän tulisi myöskin ottaa valtion tuet käsittelyyn. Meillä on valtavia eroavaisuuksia valtioidemme välillä ja tämä vahingoittaa yhtenäismarkkinoitamme. Meidän täytyy luopua veroparatiiseista, me ja kaikenlaisista maksuhyvityksistä, sillä tämäkin olisi suuri mahdollinen tulon lähde meille. Meillä myöskin on mahdollisuus tarjota lainoja ja takauksia, mutta me emme voi unohtaa kohesiota. Emme saa unohtaa liikennesektoriamme, pk-yrityksiämme, maanviljelyssektoriamme. Nämä ovat myöskin tulevaisuuden menestyksen ja elpymisen vaikuttavia voimia. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Kundura, minuutti. Ο Σούμαν πριν από 70 χρόνια είπε ότι η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί με τη μία ούτε σε... Kiitoksia puhemies. Todella, kun puhutaan näistä tulevista rakenteista, nyt tarvitaan konkreettisia solidaarisuuden osoituksia. Schumannin sanat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Me olemme nyt todella tienhaarassa. Nyt meidän on valittava solidaarisuus. Muuten vaarana on se, että viimeisten 70 vuoden edistysaskeleet menetetään. Nyt kyse on kansallisista intresseistä ja prioriteista ja ennen kaikkea kyse on nyt niistä kaikkein vahvimmista, jotka haluavat tahtonsa läpi. Meidän on pysäytettävä tämä liikehdintä. Tarvitaan nämä hyvin kunnianhimoista jälleenrakennussuunnitelmaa, josta hyötyvät ne, jotka eniten tarvitsevat. Nyt tarvitaan lisää rahoitusta. Ei voi olla niin, että rikkaimmat sanelevat muille, miten toimitaan aidossa demokratiassa. Tarvitaan solidaarisuutta. Kiitos. Kiitokset Kuntuura. Seuraavaksi kollega Began. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Elpymisrahasto on elpymisen kannalta oleellisen tärkeä. Sen täytyy voida laskea liikkeelle joukkovelkakirjoja, saada rahoitusta markkinoilta ja puhumme ainakin 1500-2000 miljardista eurosta. Ja ennen kaikkea sen täytyy voida antaa avustuksia yritykselle eikä vain lainoittaa yrityksiä talousarviota on käytettävä myös takurahastona, aivan niin kuin yrityksetkin toimivat, niin että saadaan sopimus siitä, että hyvin nopeasti saamme tämän rahaston käyttöön. Ei voida käydä pitkällisiä neuvosteluja. Myös unionin monivuotista rahoituskehystä täytyisi muuttaa, jotta se heijastelisi uutta tilannetta. Me ehdotamme, että meillä olisi COVID eh, eh, indikaattori käytössä, joka olisi väline, jota voitaisiin käyttää nostaa että avustuksia nostettaisiin tilapäisesti niille alueille, jotka ovat joutuneet kärsimään pahiten. Näin voitaisiin jopa 90-95 prosenttisesti nostaa rahoitus, yhteisrahoitusosuutta, jos se on tarpeen. Kaikissa kriiseissä unioni osoittaa, että se voi olla myös mahdollisuus, jos hallinto vain saadaan toimimaan. Nyt olemme kuulleet Schumannin ylistyksen, siitä on 70 vuotta, ja nyt meillä on kunnia laatia aivan ennen kuulumaton vastaus tähän kriisiin niin, että saamme yhtenäisen Euroopan. Voimme osoittaa koko maailmalle, mitä me pystymme tekemään yhteistyöllä. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Niebler puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, parhaat kollegat. Korona ja koronan seuraukset ovat historiallinen haaste ja monivuotinen rahoituskehys sekä elvytyssuunnitelma, ottakoon tämän huomioon. Kolme huomiota. Ensinnäkin kriisin vuoksi emme saa unohtaa tulevaisuuden näkymiä kriisin jälkeen. Investoinnit tutkimukseen, digitalisaation, Ähm, innovaatiopohjaiseen vihreän kehityksen suunnitelmaan on erityisesti koronankin vuoksi muistettava tulevaisuudessakin. Samoin kun puhutaan jälleen rakennuksesta, se kulkee käsi kädessä monivuotisen rahoituskehyksen kanssa – eikä saa olla niin, että jäsenvaltiot laittavat rahahanat kiinni. Nyt talousta on elvytettävä, julkista taloutta on myös elvytettävä. Ja jotta tämä kaikki olisi mahdollista, tarvitsemme siis läpinäkyvyyttä sekä Euroopan parlamentin demokraattista päätöksentekovaltaa. Minä ymmärrän, että kriisitilanteissa halutaan tehdä nopeita, mahdollisimman joustavia päätöksiä, mutta tässä tilanteessa on sitäkin tärkeää, tärkeämpää, että kun puhutaan näin valtavista summista, niin nämä summat alistetaan parlamentaariselle valvonnalle ja yhteispäätösmenettelylle, kun pohditaan, miten näitä valtavia rahasummia käytetään. Siksi vetoan komission ja neuvostoon äh, muistakaa Euroopan parlamentin valtaoikeudet ja niiden kunnioittaminen. Kiitos. Kiitokset kollega Nibler. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Jonas Fernandes arvoisa puhemies. Komission oli 6. toukokuuta tarkoitus esitellä uudistettu monivuotinen rahoituskehys sekä vahva elvytyssuunnitelma. Näin ei komissio kuitenkaan tehnyt. Tänään se esitteli joitain ajatuksia, äh, vaikka meille on todettu, että virallista ehdotusta ei tule ennen kuin kuun lopussa. Ja sanon kyllä komissiolle, että tätä ei voida hyväksyä millään tavalla. Ja koska tätä ei hyväksytä, niin Euroopan parlamentti parlamentti on lähes yksimielisesti nyt tarjonnut päätöslauselman, jossa nopeasti ja vahvasti esitellään vähintään kahden miljardin euron yhteisvelka, rahoitukseen pohjautuva rahasto, joka on nopeasti käytettävissä ja komission ei tule esitellä meille mitään tällaisia pilvilinnoja, sillä tässä komission ja koko Eurooppa-hankkeen maine on pelissä ja uskottavuus on pelissä. Ja komissiolle sanoisin, että Euroopan parlamentti on nyt valmis käsi kädessä komission kanssa neuvottelemaan neuvostoa vastaan, koska tätä yhteistyötä nyt tarvitaan. Kiitos. Kiitokset kollega Fernandes. Seuraavaksi kollega Verhofstadt, kaksi minuuttia. President, uh... Puhemies, minun täytyy sanoa, että Ursula von der Leyenin puheenvuoron jälkeen mielestäni näytämme jatkavan samaa rutiinia. Toivottavasti olen väärässä. Olen myöskin nähnyt ensimmäiset asiakirjat, joita komissiossa on kiertänyt ja näyttää siltä, että mikään ei muutu. Samat vanhat temput ovat käytössä, valtavaa etupainoittamista, kertoimia, kertoimia komissio on nyt käyttänyt 45 kertoimena. Edes Jeesus ei tähän raamatussa pystynyt, kun kalat ja leivät moninkertaisti. Mutta komissio on tällaisilla linjoilla. Enkä minä usko, että tämä on edes komission todellinen mielipide. Tämä on vain tyypillistä toimintaa byrokratian taholta. Ja puheenjohtaja von der Leyen kertoi, että me korottaisimme tasoja hiukan ja pyytäisimme lisää takeita jäsenmaalta, mutta eihän näin voi tehdä. Kaikki jäsenmaat tulevat olemaan alijäämäisiä, velkaantuneita. Ette te voi kasvattaa kansallisia maksuosuuksia tai pyytää jäsenmaalta lisää takeita tulevaisuudessa. Meidän täytyy luoda uusi ratkaisu, nimittäin uusia omia varoja. Euroopan unionin rahoittaminen on aina pohjannut omiin varoihin, alv tullimaksuihin tai siihen, mitä nyt ehdotetaan digitaalisiin veroihin ja muihin veroihin, jotka sakottavat saastuttajia. Tämähän oli mukana jopa Margaret Thatcherille 80-luvulla annetussa äh, asiakirjassa, kunnes päätimme tämän ja lähdimme toisille äh, teille. Ja nyt on aika kääntyä ympäri. Meidän täytyy lyödä todellinen rahoituspohja Euroopan unionille. Tässä, hyvä puhemies, ongelma ei ole niinkään se, miten me tämän käytämme. Rahan käyttäminen politiikassa on helppoa. Kaikkein suurin ongelma on se, kuinka me tämän rahoitamme. Ja hyvä komission jäsen Sveskovic, Huomenna kokouksessa pyytäkää lisää ratkaisuja tämän tauhkan sijaan. Kiitoksia. Kiitos edustaja Verhofstadt. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Rinaldi, olkaa hyvä. Presidente. Kiitos puhemies. Se tulivoima, josta Euroopan unioni on puhunut ja jolla se aikoo reagoida tähän pandemiatilanteeseen. Se ainoa pieni hiirulainen, jonka elefantti sai synnytetyksi, on nyt sitten vakausmekanismi. Se on rajattu 2 prosenttiin BKTstä ja sitä voidaan käyttää vain terveysmenoihin. Ja joka tapauksessa siinä on tämä varhaisvaroitusjärjestelmä mukana, aivan niin kuin 8. toukokuuta euroryhmä päätti. No entäpä sitten tämä elvytysrahasto? Siitä ei tiedetä vielä mitään. Onko siinä mukana avustuksia? Mm. vai rajoitutaanko tähän 1,07 prosenttiin BKTstä? 29. huhtikuuta komission varapuheenjohtaja Rouva Jourova sanoi, että ensimmäinen tammikuuta 2021 olisi hyvin kunnianhimoinen aloituspäivämäärä kun kyse on elvytysrahastosta, niin käytetäänkö siinä sitä samaa metodia, jota Juncker ehdotti vuonna 2014 siinä 300 miljardin rahastossa, jota koskaan ei saatu aikaiseksi. Onko tämä vain ikävä kopio EVMstä, sen ehtoinen? Nyt tässä menetetään kallisarvoista aikaa. Yritykset ja ennen kaikkea Euroopan unionin kansalaiset ovat nyt polvillaan. Me olemme sotatilanteessa, mutta edelleenkin halutaan vain käyttää vai, van, vanhoja sääntöjä ja asetuksia, jotka ovat peräisin rauhanajalta. ajalta Täytyy olla rohkeutta ja voimaa hyväksyä poikkeuksellisia toimia, eh, niin kuin esimerkiksi eh, keskuspankin suorat toimet, eikä vain lykätä asioita tulevaan. Kiitos edustaja Rinaldi. Sitten seuraavaksi edustaja Kohmaan, olkaa hyvä. Hyvät ystävät, tiedätte tämän yhtä hyvin kuin minäkin. Talousarviokysymykset eivät ole koskaan puhtaasti talouskysymyksiä, ne ovat poliittisia kysymyksiä. Kriisiaikaan talousarviokysymykset mu- kuitenkin määrittelevät kaikkia muita kysymyksiä yhä enemmän pandemian edessä. Euroopan omien varojen puute on jotakin, mikä meidät saattaa yhteen. Meidän täytyy toimia yksikään parlamentin jäsen ei saa kärsiä tunteesta, että meillä ei ole demokraattista voimaa. Eurooppa ei voi jäädä tilanteeseen, jossa meillä ei ole riittäviä talousarvion varoja tai fiskaalisia varoja. Meidän täytyy luoda todellisia useamia varoja. Meidän täytyy pystyä vastaamaan yhteiskunnalliseen kriisiin, ympäristökriisiin ja etenemään. Me tarvitsemme tätä, jotta voisimme rahoittaa uudelleenrakennusta ja meidän täytyy myöskin luoda verotuksellista tasa-arvoa. Meidän täytyy saastuttaa kuluttajia verottaa entistä kovemmin. Euroopan unionin täytyy antaa itselleen mahdollisuudet luoda reilu siirtymä ja ilman omia varoja tätä ei pystytä tekemään. Kiitokset äh, kollega Kohma. Seuraavaksi kollega Champatski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, on selvää, että kriisi tämän Kiinasta tulleen viruksen takia johtaa siihen, että myös monivuotinen rahoituskehys menee uusiksi. Meidän ryhmämme katsoo, että tätä ei tulisi tehdä veronmaksajien kustannuksella. Olemme kuulleet paljon omituisia ajatuksia uusista veroissa. Me emme hyväksy tätä. Pikemminkin tulisi vähentää sekä Euroopan tason että kansallisen tason byrokratiaa on ehdotettu aivan kohtuuttomia ajatuksia. Vihreän kehityksen ohjelma, mobiliteettipaketti, tämä tuhoaa Itä-Euroopan työpaikkoja. Vihreän kehityksen ohjelma on suoraan Kiinan etujen mukainen. Teollisuus siirtyy jatkossakin Kiinaan ja sitä vastaan meidän tulisi taistella. Kansalaisten elämän tulisi olla helpompaa ei niin, että työstettäisiin näin kummallisia ajatuksia kuin tätä vihreän kehityksen ohjelmaa. Ja lopuksi en tiedä, miksi olette niin arkoja, kun äh, Kiina pitäisi saattaa tilivelvolliseksi tästä viruksesta. Kiitos. Kiitokset kollega Zampatski. Seuraavaksi kollega Botenga ja yksi minuutti. Kiitoksia luonnollisesti rahaa tulee, investointeja tulee, mutta kun jossain, jonkun ne täytyy jossain vaiheessa sitten maksaakin ne kaikki rahat. Mutta minulla on hyviä uutisia. Minä löysin rahaa. Löysin rahaa Euroopasta, eikä meidän tarvitse edes mennä pyytämään saksalaista työntekijää maksamaan italialaiselle miljardöörille, joka äh, sitten piilottaa rahansa äh, Hollantiin. Bernard Arnault, Louis Vuitton, 70 miljardia euroa. Ei hän enää voi keksiä rahoilleen. Sitten Ortega, Saran omistaja, 50 miljardia euroa. Mitäs voisi tehdä? Tai Helmar Tiiler, Lufthansan omistaja, joka nyt haluaa irtisanoa tuhannet ihmiset Belgiassa. Hänellä on 10 miljardia. Kyllä ne rahat olemassa ovat. Maksakoot omaisuudestaan koronaviron. Miljardöörit voivat maksaa. Ja tämä kyllä saisi aikaan hyvin paljon Euroopassa. Mitä ihmettä me odotamme? Kiitos. Kiitoksia kollegi kollega Botenga. Seuraavaksi Komin eh, i Oliveres, puolitoista minuuttia. Euh, merci, monsieur le président. Excuse-moi. Kiitoksia, hyvä puhemies. Bianuales, tal y como lo estamos Kirsi, kriisi on nyt johtanut hyvin järkyttäviin tilanteisiin ja komission talousarvio ei enää ole. Komission talousarvio yksinomaan kyse on varoista, joita käytetään jälleenrakennukseen sekä bondeista, joiden kautta on rahoitettava tätä rahastoa. Näin ollen talousarvion on oltava vähintään 2 prosenttia EU-BKTstä. Yleensä puhutaan siitä, että pitäisikö olla hiukan yli vai hiukan alle yhden prosentin, niin se nyt on aivan naurattavaa keskustelua. Nyt olosuhteet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tarvitaan kyllä 2 prosenttia. Ja tämä johtaa vieläkin tärkeämpään keskusteluun, miten komissio tulee jakamaan rahat tästä talousarviosta ja tämä on täällä jo kuultu, kun ei ole kunnollisia omia varoja, kunnollisia ää, omia tulonlähteitä, kuten omia ää, veronkanto-oikeuksia. Me tarvitsemme näitä nyt. Tarvitaan veroja, jotka vähentävät epätasa-arvoa. Tarvitaan ehkä Euroopan tasolla sellaisia veroja, jotka toimivat jo kansallisella tasolla joissain maissa. Koronaviruskriisi on nyt avannut mahdollisuuden luoda todellinen eurooppalainen järjestelmä. Älkäämme jättäkö tätä keskustelua äh, neuvoston käsiin. Meidän on toimittava nyt tai ei koskaan. Kiitos. Kiitokset kollega Komin J. Oliveres. Seuraavaksi kollega Deli, puolitoista minuuttia. Vielen dank, herr ähm, A következő több éves pénzügyi keret. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin talousarvio kriisin jälkeen täytyy laatia niin, että se on kyllin kunnianhimoinen ja riittävä. Kriisin jälkeen me tulemme tarvitsemaan täyttä elvytysohjelmaa Euroopan komissiolta. Ei vain perinteistä ohjelmaa, joten meidän täytyy vahvistaa kohesiopolitiikkaa. Kohesiopolitiikka on kaikkein tärkein investointi tapa Euroopan unionissa ja se koskettaa kaikkia jäsenmaita. Meidän täytyy taata tämä ja tämän rahoituksen toimiminen. Minä tulen jäsenenä kiinnittämään erityisesti huomiota siihen, että näistä rahastoista jaetaan varoja tasapuolisella tavalla. Kohesiopolitiikka joka on vähentänyt, vähentänyt epätasa-arvoisuutta jäsenmaiden välillä. Esimerkiksi Unkarin talous on hyötynyt tästä vahvasti ja paljon uusia työpaikkoja on syntynyt. Me emme saa vaarantaa tätä kaikkia. Me emme myöskään saa moraalikatoriskia aiheuttaa, emme tämän elvytysohjelman tai rahaston yhteydessä, joten talot tarkoituksena me täytyy olla se, että kaikki jäsenmaat saavat apua niiden tarpeiden mukaan. Kiitoksia. Kiitokset kollega Deli. Seuraavaksi kollega Tange, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Jälleen ulkona eh, lockdownin jälkeen eh, ensinnäkin eh, kaikkien ongelmat ovat yhteisiä. Kun yhdellä maalla on ongelma, kaikilla on ongelma. Tämän eurokriisi meille osoitti. Meidän on tuettava toinen toistamme niin, että kaikki maat pääsevät hyvin tästä kriisistä. Tässä päätöslauselmamme on oikein hyvä. Ja sitten ihmiset ja ympäristökestävyys, Eli tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, että kaikki kaikki kaikki eh, investoinnit eh, elvytysrahastosta on toteutettava ihmisiä ja ympäristöä vahingoittamatta. Samoin sitten kolmanneksi tarvitaan eh, sisämarkkinapanostusta suurimmilta yrityksiltä ja tarvitaan omia varoja EUlle. Tässä ehdotuksia siitä, miten kriisistä voidaan päästä. Kiitos. Mm, Kiitokset kollega Seuraavaksi kollega Körner, minuutti. Kiitoksia puhemies, parhaat kollegat. Mielestäni on tärkeää, että kriisissä – tarjoamme, välitämme yhteisen eurooppalaisen ratkaisun. Siksi tarvitaan vahvaa monivuotista rahoituskehystä ja jälleenrakennusta. Ja monivuotista rahoituskehystä on siis tosiaan vahvistettava ja samoin ohjelmat, jotka tuovat eurooppalaista lisäarvoa, saavat vahvistusta, eivätkä vaan mene tuohon Äh, elvytysrahastoon. Mielestäni kriisi on osoittanut, kuinka paljon digitalisaatio meitä hyödyttää, kuinka paljon se on meitä vahvistanut ja siksi meidän täytyy todella antaa impulseja digitalisaatiolle, että äh, kilpailukykymme vahvistuu. Kuitenkaan en usko, että uudet verot meitä auttaisivat. Äh, verot ovat myrkkyä myrkkyä, myös digivero kriisissä myrkkyä. Se johtaisi vain siihen, että äh, Trump saisi äh, tulli raivon ja äh, ryhtyisi kostotoimiin. Me tarvitsemme sellaista talousarviota, joka antaa rahaa ainoastaan niille, jotka kunnioittavat oikeusvaltiota. Kiitos. Kiitoksia ja sitten kollega Mariani. Huhtikuu um, tuotti kyyneliä. Äh, me olemme yhtyneet suruun eri puolilla Eurooppaa ja olemme joutuneet kaikki itkemään. Ja kaikki ovat odottaneet Euroopan ääntä neuvosto Charles Michelin suulla totesi, että me olemme tyytyväisiä siitä, että olemme saaneet yhden elvy- yhteisen elvyntäsuunnitelman. Tämä on aika lailla karmeaa, kun kauheudet ja työttömyys, kurjuus vain jatkaa etenemistään. Meillä on neljä kertaa pienempi elvytyssuunnitelma kuin Yhdysvalloilla ja aivan niin kuin edelliset puhujat ovat todenneet, edelleenkin odottelemme komission selkeää suunnitelmaa. Mitä tämä tarkoittaa? Byrokratia, suunnitelmaa, hallintoon käytettäviä varoja. Varmasti siitäkin on hyötyä, mutta nyt tarvittaisiin sitä, että saamme tuloksia aikaiseksi. Nämä välineet eivät ole riittävän joustavia. Niissä ei ole sitä henkeä, joille Euroopan unioni perustui. Tämähän on teknokratia. Kiitokset kollega Mariani. Seuraavaksi kollega Haan, yksi minuutti. Parhaat kollegat, jälleenrakennus ei saa johtaa siihen, että että pelokkaasti lapioidaan rahaa vanhoihin kohteisiin. Ei vaan nyt tarvitaan uusi vahva jälleenrakennussuunnitelma ja monivuotinen rahoituskehys, joiden pohjana on vihreän kehityksen ohjelma. Me olemme nähneet, kuinka äh, altis hyökkäyksille meidän taloutemme on. Kyse ei ole vain äh, Äh, vaikkapa lentokone- tai autovalmistusalasta, ei vaan nyt tarvitaan energiatehokkuutta, resurssitehokkuutta, sellaista teollisuusstrategiaa, joka muuttaa talous, taloutemme ja teollisuutemme ilmastoneutraaliksi ja tarvitaan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Nyt meillä on suuria mahdollisuuksia saada aikaan vahva, kestävä, kilpailukykyinen talous Eurooppaan ja tällöin äh, saamme aikaan jotain hyvääkin tästä kriisistä. Kiitos. Kiitokset kollega Haan. Seuraavaksi kollega Kutsmiuk, minuutti. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Paljon kiitoksia puhemies. Paljon kiitoksia komission jäsen. Minä haluaisin mainita neljä asiaa puheessani. Aivan aluksi haluaisin korostaa vahvasti sitä, että kohesiopolitiikkaa täytyy jatkaa. Se on nimittäin kaikkein tehokkain tapa lähentää alueitamme ja maitamme, vähentää eroja. Toisekseen yhteinen maatalouspolitiikka ja viljelijämme ovat onnistuneet turvaamaan elintarvikkeen turvallisuuden kriisin aikana, joten meidän täytyy jatkaa YMPn tukemista ja suunnata siihen enemmän rahoitusta, sillä viljelijöillä on nyt lisätaakkaa. Tämän lisäksi Ähm, elvytysrahaston täytyy pohjata äh, tukiin, ei lainoihin, sillä nykyisin erityisesti Etelä-Euroopan maat eivät enää ole tilanteessa, jossa ne voisivat velkaantua yhtään enempään. Ja neljänneksen haluaisin viitata valtion tukisääntöihin ja komission huomioihin niitä, niihin liittyen. Tällainen apu on hyvin erottelevaa. Se on ongelma sisämarkkinoilla, se luo riikaa eroja. Kiitokset kollega Kutsmiuk. Seuraavaksi kollega Montserrat puolitoista minuuttia. Gracias, president. Kiitoksia puhemies parhaat kollegat 70 vuotta sitten. Schumann käynnisti ikään kuin unionin hirvittävän sodan jälkeen. Nyt vihollinen on virus. Me reagoimme siihen aluksi kukin tahoillamme, mutta nyt olemme tässä rintarinnan ja olemme ylittäneet fyysiset ja ideologiset rajat ja hyväksymme päätöslauselman, joka vastaa kansalaisten odotuksiin yhtenäisyydestä eikä siitä, että kuljetaan omia teitämme Tuhannet äh, ihmiset ovat äh, menehtyneet, tuhannet ovat äh, menettäneet läheisiään, tuhannet ovat jääneet työttömiksi. Meidän päätöslauselmamme ottaa kopin kaikista kansalaisista ja meidän on oltava nyt voimavarojemme suhteen vastuullisia. Me emme saa jättää ketään kyydistä. Ei voi käydä niin, että ajamme tiettyä poliittista e- agendaa. Elvytyssuunnitelman on oltava uuden todellisuutemme e, tasolla. Nyt e, meillä on uusi vuosi tuhat, uusi teollistuminen, digitaalinen siirtymä, vihreä talous, maatalous, matkailu. Me emme koskaan saa luopua vapaudesta ja solidaarisuudesta. Eurooppalaiset olkoot ylpeitä äh, omasta Euroopastaan. 70 vuotta sitten Schumann sanoi tämän ja nyt meidän on tehtävä se. Kiitos. Kiitokset kollega Montserrat. Seuraavaksi kollega Penifei minuutti. Mikro, mikro, mikro. Mikrofoni. Mikrofoni. Yet now. Okay. Questa volta... Tällä kertaa Euroopan unioni ei ole ollut riittävän tiukkana. Se ei ole auttanut jäsenvaltioita käyttämään äh, ja tekemään kaikkensa tämän viruksen torjumiseksi. Nyt meidän täytyy päästä eteenpäin, jotta saamme äh, elpymisvelkakirjoilla elpymisen käyntiin. On välitettävä koko maailmalle selkeä viesti. Eurooppa on olemassa. Eurooppa haluaa toimia yhdenmukaisesti äh, poliittisen vapauden periaatteensa pohjalta ja yhteisen mallin pohjalta. Onko nyt jo liian myöhään? Meidän täytyy voida ennakoida tulevaa, jotta pääsemme eteenpäin. Äh, tarvitaan avustuksia, miljardien avustuksia jäsenvaltioille. Tämä vaatii solidaarisuutta, muuten me menetämme yhteisen tulevaisuutemme. Kukaan ei voi vaurastua, jos yhteinen markkina romahtaa ja jos arvoketjut katkeavat. Jos joillakin jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuus antaa äh, valtion tukea ja muutkin jäävät jumiin. Vain yhtenäisenä me voimme löytää oikean tien eteenpäin. Meillä on perusperiaatteita, joille unioni perustuu. Niiden pohjalta on toimittava. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Chastel minuutti. No, Hyvä puhemies, hyvät kollegat Euroopan parlamentin, täytyy olla toimia äh, sosioekonomisessa elvytyshankkeessamme ja kun neuvottelemme monivuotoisesta rahoituskehyksestä, josta haluaisimme vakaan nyt vakavan taloudellisen kriisin uhatessa. Monivuotoisen talousarviomme täytyy olla kunnianhimoinen, solidaarinen ja uskottava. Tämä vaatii uusia omia varoja ja sen, että meillä on vahvoja kapasiteetteja investoida yhdessä. Kun puhumme elvyttämisestä, se täytyy tehdä tuoreella rahalla, erityisesti joukkovelkakirjojen kautta, ja sen täytyy heijastella reilua tasapainoa tukien ja lainojen välillä. Hyvät kollegat, tämä kriisi on mahdollisuus luoda uudenlainen tie taloudellemme kohti kestävää taloutta niin, että voimme samalla turvata strategiset intressimme. Näin me voimme paremmin vastata eh, ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin tulevaisuudessa ja muihin haasteisiimme. Enemmän kuin koskaan on ratkaisevan tärkeää, että löydämme vakaan solidaarisen pohjan uudistuksille. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Tovalieri puolitoista minuuttia. Grazie. Italia. Kiitos. Italialaiset ovat pettyneitä niihin toimiin, joita Eurooppa ehdottaa tähän talouskriisiin covidin takia. Toimet ovat riittämättömiä, tulevat myöhään ja ne ovat vaarallisia jäsenvaltioille. Ei pidä unohtaa sitä, äh, miten nettomaksajat ovat toimineet. Ne eivät ole tarjonneet solidaarisuutta muille jäsenvaltioille. Nyt on edelleenkin epävarmuutta ehdoista ja käytännön toimista. Me tiedämme vain, että tämä rahasto ei toteudu ennen ensi vuoden alkua, alkua ja se on aivan liian myöhään. Nyt tarvitaan välittömiä toimia ja varoja, eikä vain lainoja. Jos lainataan rahaa sellaisille, joka ei pysty maksamaan takaisin, ei ole muuta kuin opportunismia. Viittaan tässä vakausmekanismiin. Sen täytyy toimia ilman ehtoja ja tämän lisäksi tarvitaan mustaa valkoiselle eh, euroryhmässä. Italian täytyy sitten palauttaa nämä EVMstä lainatut varat ja se aiheuttaa sitten italialaisille uusia veroja. Näin ei voi olla. Italialaiset eivät enää luota tähän Euroopan unioniin. Teidän täytyy osoittaa, että näin ei ole. Ei voi olla, että parin vuoden kuluttua olemme taas tässä tilanteessa, että sitten halutaan lainan takaisin maksua ja joudutaan sitten budjettikuritoimiin. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Tovali. Kiitokset kollega Tovalieri. Seuraavaksi kollega Urtasun yksi minuutti. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Eh, Eurooppa on nyt todella tienhaarassa. Joko ratkaisemme pandemian yhdessä taikka lähdemme unohduksen tielle. Eurooppa-hanke, jota sukupuolta polvi sukupolven jälkeen olemme puolustaneet, ei nyt saa joutua jäsenvaltioiden omien intressien uhriksi, eh, erityisesti kun ajatellaan Euroopan parlamenttia. Me pyydämme nyt eh, elvytysrahastoa, joka on vähintään kaksi miljardia euroa, eh, jossa Eh, jäsenvaltioiden taakka ei kasva ja vaadimme omien varojen järjestelmää, jossa kyse eh, on todellisista aidoista omista varoista. Von der Leyen ei selittänyt tätä lainkaan ja vaikuttaa siltä, että tässä nyt eh, pyritään taas yksityisen rahan liikkeelle – saamiseen vipuineen. Äh, kuunnelkaa ihmeessä nyt Euroopan parlamenttia, arvoisa komission puheenjohtaja. Kiitokset äh, kollega Urta Sun. Seuraavaksi kollega Räyssen yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äh, se, mitä useimmat täällä sanovat monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elvytyssuunnitelmasta ei saa minun tukeani. Niin tietenkin koronakriisi vaatii solidaarisuutta. Tarvittaisiin kohesiorahastojen uudenlaista Käyttöä, mutta nyt on tehty ehdotuksia, jotka menevät huomattavasti pidemmälle. Valtava budjetin kasvattaminen, uudet eurooppalaiset verot ja valtion velka, jonka EU ottaa jäsenvaltioita kantaakseen. Tämä on merkittävää liikehdintää kohti varainsiirtounionia ja tässä kyllä valtioiden vastuut joutuvat täysin epätasapainoon. Euro on johtanut siihen, että jäsenvaltioilla ei ole merkittävää talouselvytysvälinettä enää käsissään, nimittäin oman kansallisen valuutan devalvointi. Mielestäni nyt tulisi todella pohtia paluuta kansallisiin valuuttoihin ja pyydänkin, että komissio pohtii tätä asiaa ja neuvottelee siitä. Minun mielestäni se olisi järkevämpää kuin nyt pöydällä olevat ehdotukset. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Kiitokset kollega Räyssen. Seuraavaksi kollega äh, Bellamy. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Puhemies, jokainen kriisi paljastaa asioita, eikä tämä ole poikkeus. Euroopan unioni selkeästikin tunnistaa heikkoutensa tämän kriisin jälkeen. Meidän täytyy nyt toimia, jotta tämä olisi mahdollista, meidän täytyy luoda todellisia solidaarisuusvälineitä kun me keskustelemme talousarviosta ja elvytyssuunnitelmasta, meidän tulisi ryhtyä pohtimaan tavoitteitamme ennen kuin pohdimme ratkaisuja. Meillä on paljon suuria sanoja, mutta mihin Euroopan unionin varat menevät, missä niitä todella tarvitaan, kuinka me voimme olla hyödyksi. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joista meidän täytyy työmme aloittaa. Meidän täytyy myöskin voida toimia nopeasti. Ja tässä yhteydessä on yllättävää, että me puhumme näin paljon monivuotoista rahoituskehyksestä, kun meiltä pyydetään elvytyssuunnitelmaa. Mikä yritysjohtaja tällä hetkellä puhuisi seitsemän vuoden äh, suunnitelmasta tulevaisuutta ajatellen, kun kriisi on vielä täysin päällä? Hyvät kollegat, jos me odotamme huomiseen ähm, Euroopan unionin uudistamiseksi globalisaation edessä, Nämä ovat niitä kysymyksiä. Jos me näin teemme, me voimme uudestaan vastata kysymyksiin ja taata esimerkiksi hengityssuojaimia sairaanhoitajille, Euroopan kansalaisille. Nämä ovat niitä haasteita, joita meidän tulee ratkoa tällä hetkellä, hyvät kollegat. Paljon kiitoksia. Kiitokset kollega Pellami. Seuraavaksi kollega Van Bremt, minuutti voorzitter. Ehm, Kiitos puhemies. Tässä ennennäkemättömässä terveys- ja talouskriisissä ennen kaikkea olen havainnut valtavan solidaarisuuden kansalaisten parissa ja piirissä. Ja nyt Euroopan tasolla tarvittaisiin vastaavaa solidaarisuutta, eli katsotaan sekä ekologista että sosiaalista ulottuvuutta, kuten vihreän kehityksen ohjelma ehdottaa, ja myös äh, äh, sosiaalista pilaria nyt tarvitaan valtava investointisuunnitelma, joka tulee rahoittaa niin kuin koko Euroopan parlamentti nyt vaatii parahin mm, Maros Sefcovic. Joko kutsutaanpa niitä sitten bondeiksi tai miksi tahansa, mutta kyse on oltava reilusta rahoituksesta. Tarvitaan myös reilua verotusta kaikkialla Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kiitokset kollega Van Bremt ja seuraavaksi kollega Turvalds. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viime viikkoina ja kuukausina keskustelu eurooppalaista solidaarisuudesta on ollut äh, aikaa hankalaa. Mm, ja kyllä meidän täytyy sopia nyt kerta kaikkiaan siitä, ettei käy äh, niin, että joka kerta kun edessämme on kriisi, lähdetään liikkeelle nollasta, ikään kuin koskaan aiemmin mitään vastaavaa ei olisi tapahtunut. Mm, niin, budjettihan tässä nyt on kaiken taustalla, koska se kuitenkin jakaa taakan suhteellisen reilulla tavalla. Esimerkiksi Saksan osuus on 30 kertaa suurempi kuin Bulgarian osuus. Ja minun mielestäni tätä voi jo kutsua solidaarisuudeksi. Ja Suomen osuus taas on Bulgarian osuuteen verrattuna kaksinkertainen ja Suomikin on hyvin pieni maa. Jos tulevaisuudessa onnistumme rakentamaan tarpeelliset eh, jarrut ja tarpeellisen rahoituksen samoin kuin olemme huolehtineet budjettineuvotteluista, niin uskon, että tulevaisuudessa hoidamme asian paremmin kuin miten, miten olemme onnistuneet. Kiitos. Kiitokset kollega Turvalds. Seuraavaksi kollega Olivier Minuutti. Kiitos puhemies haluaisin käsitellä parlamentissa äh, tabuaihetta. Saksan perustuslakituomioistuimen päätöstä ekp liittyen. En halua käydä juridista tai rahoitusalan keskustelua, vaan haluaisin nostaa esille periaatteen, joka liittyy tähän tuomioon. Meillähän on Saksassa äh, aivan erityinen perinne Karlsruhen tuomareiden suhteen. He ovat usein toimineet äh, ikään kuin varoittavana äänenä. He ovat todenneet, että Euroopan unioni ei ole liittovaltio ja äh, e Euroopan unioni koostuu jäsenvaltioista ja on todettu, että EUn lainsäädäntö on, lainsäädäntö on ensisijainen verrattuna kansalliseen lainsäädäntöön. Ja ikään kuin tätä kautta sitten määritellään unionin toiminta. Ja nyt olemme tämän kriisin yhteydessä todenneet, miten kriisi on iskenyt Italiaan. Kuitenkaan varoitusvalojen vilkkumista ei ole huomattu, eikä sitä huomata edelleenkään. Kiitokset kollega Olivier. Seuraavaksi kollega Geese. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Nyt Euroopan toimielinten on tehtävä kaikkensa, jotta tästä kriisistä tulee mahdollisuus ja että ne jäsenvaltiot, joihin tämä on iskenyt COVID: saavat mahdollisuuden talouden uudelleenkäynnistämiseen. Pelkään kuitenkin, että että puolet väestöstä, joihin kriisi on iskenyt koviten, ei saa näitä mahdollisuuksia, nimittäin naiset. He työskentelevät aloilla, joilla työttömyys on äh, noussut äh, valtavasti, mutta kun puhutaan sitten infrastruktuureista äh, ja muista, joita aiotaan rahoittaa, niin näissä, näillä aloilla taas se naisten osuus on hyvin pieni. Sitten esimerkiksi kun koulut ja lasten hoitomahdollisuudet ovat suljettuina, niin naiset ovat joutuneet huolehtimaan kaikesta Huolehtikaa siitä, että e- elvytyssuunnitelma tarjoaa mahdollisuudet ja kunnollisen tulotason niin naisille kuin miehillekin. Kiitos. Kiitokset kollega Geze. Seuraavaksi kollega Zalewska, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Täällä joku mainitsi, että käsillä on historiallinen hetki ja sanoisin, että tämä on viimeinen hetki toimia. Viimeinen hetki osoittaa, että Schumannin ajatus oli perusteltu ja tasapuolinen. Tämä on viimeinen mahdollisuus kansalaistemme edessä, sillä pandemia on käsillä. Emme voi kahden tai muutaman tai kymmenen vuoden päästä sanoa saavuttavamme tavoitettamme. Tätä emme voi todeta. Kuinka voisimme sanoa Pariisin esikaupungeissa eläville ihmisille näin, kun heillä ei ole kylliksi ruokaa. Kuinka me kehtaisimme näin sanoa niille ihmisille, jotka tekevät nollasopimuksilla töitä ja jonka ty- joiden työt ovat nyt kadonneet? Meidän täytyy uudelleen muokata talousarviotamme ja monivuotoista rahoituskehystä. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan kansalaisia. Solidaarisuuden täytyy olla kaikkea muuta tärkeämpää. Ja pyytäisin, että te te pyydä jäsenmaalta lisää rahaa. Meidän täytyy löytää uusia omia varoja. Kiitoksia. Es folgt nun für eineinhalb Minuten. Kiitokset. Zaleska seuraavaksi äh, kollega Spiraki, puolitoista minuuttia. von der Leyen... Kiitoksia puhemies. Arvoissa varapuheenjohtaja Sefkovits puheenjohtaja von der Leyen puhui täällä uudesta jälleenrakennusrahastosta. Kyse on investointirahastosta, joka pohjautuu vihreän kehityksen ohjelmaan ja jonka on tarkoitus vastata jäsenvaltioiden tarpeisiin. Kyse on uudesta välineestä, sitä on hiukan jouduttu odottelemaan, mutta sen ei tulisi johtaa lisävelkaantumiseen äh, äh, jäsenvaltiossa, kuten minun kotimaassani Kreikassa, joka on kovasti jo kärsinyt velkakriisistä ja 10 prosenttia äh, PKTstä menetettiin velkakriisissä. Meidän täytyisi saada tukea ja näin todetaan myös päätöslauselmaa esityksessä, joka tullaan valtavalla enemmistöllä täällä hyväksymään huomenna. Tarvitaan myös muita välineitä, esimerkiksi lisää rahaa Euroopan keskuspankin taholta ja korkoisia lainoja investointipankilta ja panostuksia kansallisiin terveyden hoitojärjestelmiin. Tämä on todella eksistentiaalinen haaste Euroopan unionille. Lopuksi kaikki olemme samassa veneessä ja jos sisämarkkinat eivät toimi ja jos emme saa lisää likviditeettiä yrityksillemme ja lisää yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja jos emme osoita solidaarisuutta, niin kukaan ei tule selviämään tästä kriisistä ja sitten työpaikkoja ei saada pelastettua. Kiitokset kollega Spiratki. Seuraavaksi kollega Lautu, yksi minuutti. Madame von der Leyen. Puheenjohtaja von der Leyen, kolmessa päivässä miljoona kansalaista on jo allekirjoittanut kirjeen, jossa todetaan, että he luottavat teihin, jotta saamme tämän työllisyys- ja ilmastosuunnitelman eteenpäin. Me tarvitsemme unionissa äh, finanssitransaktioveroa. Kun ostin tämän puhelimen, niin maksoin 19 prosenttia arvonlisäveroa peruselintarvikkeissa äh, E, e, arvonlisävero on 5,5 prosenttia, mutta köyhimmätkin perheet joutuvat maksamaan 5,5 prosenttia ja osallistumaan näihin rahoitustalkoisiin. No sitten suuret yritykset maksavat 0,05. Ovatko nämä yritykset köyhempiä kuin kaikista köyhimmät? Eivät tietenkään. Nyt tarvitaan finanssitransaktioveroa. Jo Baroson komissio 2011 ehdotti tällaista veroa nyt pitäisi vain päästä eteenpäin poliittisesti. Brexitistä kriisistä huolimatta finanssitransaktiovero voisi 57 miljardia euroa tuottaa meille, eli kymmenen kertaa enemmän kuin digitaalivero. Nyt von der Leyen on tärkeää toimia niin, että markkinat voivat osallistua tämän suunnitelman toteutukseen. Kiitos. Kiitokset kollega Lahuturu. Seuraavaksi kollega Kovarik, yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedající, vážený pane místopředsedo Evropské... Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Globaali pandemia on muuttumassa nopeasti talouskriisiksi ja meidän täytyy toimia nopeasti. Euroopassa keskustelemme uudesta talousarviosta ja tämän tulisi olla onkin meidän vahvin toimemme. Meidän täytyy keskittyä sellaisiin ohjelmiin, jotka toimivat esimerkiksi vahvoihin kohesio-ohjelmiin. Näiden lisäksi meidän täytyy keskittyä myöskin investointeihin. Komission ehdotus luoda uusia investointiohjelmia, vielä vahvempia sellaisia, on tervetullut. Tämän lisäksi meidän täytyisi kuitenkin keskittyä myöskin ohjelmiin, jotka pyrkivät auttamaan pk-yrityksiä, turismisektoria, ja työllisyyttä näillä. Ja meidän täytyy myöskin ajatella alueitamme, innovaatiota, digitaali teknologiaa ja meidän tulisi myöskin äh, täysin käyttää hyväksymme kaikki sisämarkkinoiden tarjoavat mahdollisuudet. Meidän täytyy nyt tarttua tähän mahdollisuuteen. Kiitoksia. Kiitokset kollega Kovarik. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Borgia. Olkaa hyvä. Brysselin byro, byrokraatit eivät ole kovinkaan olleet kauasnäköisiä rahoitusasioissa. Puhutaan miljardien eurojen veroista. Äh, Financial Times on tutkinut hieman mielipiteitä tästä elvytysrahastosta ja yritykset ja kansalaiset haluaisivat nopeita päättäväisiä toimia. hyvin pienet merkit, jotka olemme nyt saaneet parannemisesta tässä terveyskriisissä, eivät suinkaan ole tulleet Euroopan unionista. Groteskilla tavalla tässä on syytelty sitten äh, siitä, että päätöksiä ei ole saatu aikaiseksi esimerkiksi Euroopan neuvostossa. Eikö nyt pitäisi olla nöyriä ja todeta, että sen sijaan, että puhutaan dogmaattisesti, toimittaisiin toisella tavalla kuin normaalisti. Nyt kyse on kriisistä. Eh, tämä koskee valtion tukia ja kaikkia muitakin rahoitusvälineitä. Charles Michel totesi, että nyt tarvitaan strategista riippumattomuutta unionissa, jotta voisimme tuottaa Euroopassa eh, välttämättömiä tarvikkeita. Tässä otetaan askel takaisin, taaksepäin siitä liberismistä, jota vuosien ajan olemme jo kuunnelleet ja olemme sen tuominneet. Muito obrigado. Caro colega, dou agora a palavra Um, Thomas uh, Weitz. Seuraavaksi uh, kollega Thomas Weitz, uh, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Me Euroopassa olemme nyt kaikki kriisissä ja tämä kyllä antaa meille hiukan ennakkoajatuksia siitä, että mikä meitä odottaa, jos kaasupohjassa jatkamme kohti ilmastokriisiä. Nyt kansalliset hallitukset pyrkivät käyttämään tilaisuutta hyväkseen, vesittääkseen unionin ja muiden maiden ilmastopolitiikkaa. Sanon kyllä, että te joudutte kantamaan vastuun tulevien sukupolvien edessä. Sitten julkiset terveydenhoitojärjestelmät ja ihmiset, jotka kuolevat tähän virukseen ja edelleen puhutaan ja vaaditaan terveydenhoitojärjestelmien yksityistämistä eikä ymmärretä sitä, että me tarvitsemme julkista sairaanhoitoa ja terveydenhoitoa kaikkialla Euroopassa. Ettekö te ole oppineet mitään tästä COVID-19? Kiitoksia. Seuraavaksi äh, Charlie äh, Weimers. Kiitoksia puhemies. Todennäköisesti monet eurooppalaiset eivät tunne perinteistä kiinalaista äh, rituaalia äh, kautauta, joka tarkoittaa äh, polvistumista. Nykyisin tämä tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan jotakin auktoriteettia liikaa. Komission hiljattainen kritiikki Kiinaa kohtaan ähm, koronavirustilanteessa – on tullut esiin, Euroopan unionin edustusto kuitenkin on hyväksynyt Kiinan version ja Euroopan neuvosto hiljattaisessa keskustelussaan ei halunnut lainkaan äh, viikata, viitata Kiinan rooliin, kommunistiseen puolueeseen tai riippumattoman tutkintaan. Tämä viittaa siihen, että Kiinan kommunistinen puolue tietää jotakin. he eristivät Wuhanin alueen, mutta kuitenkin näitä supertartuttajia päästivät esimerkiksi Milanoon, Italiaan matkustamaan. Meidän täytyy tällainen kyllä lopettaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Andrei Kovacev, minuutti господин председател. съюз е солидарен съюз в добри... Kiitos puhemies. Euroopan unioni pohjautuu solidaarisuudelle sekä hyvinä että huonoina aikoina. Minä vetoan hallitusten johtajiin, jotta he osoittaisivat nyt solidaarisuutta. Jotta pääsemme tästä kriisistä eteenpäin, meidän on autettava niitä, jotka ovat kärsineet eniten, esimerkiksi liikenne- ja matkailualalla. Tämä ei tietenkään saa tapahtua kohesiopolitiikan kustannuksella. Sielläkin tarvitaan apua. Meidän on investoitava kunnianhimoisemman MFFn kautta ja omien varojen kautta. Tarvitaan myös elpymisrahastoa ja avustukset ovat tässä tärkeämmässä roolissa me emme voi ratkaista näitä kiireellisiä ongelmia niin, että vaarannamme tulevaisuuden. Sehän tarkoittaisi sitä, että erot vain kasvaisivat. Komission sen Sefcovic vetoan teihin ja myös puheenjohtaja von der Leyenin, jotta voisitte huomioida suoraan kansalaisten tarpeet – von der Leyen voisi ilmaista omaa myötätuntoaan ja antaa suoraan tietoa kansalaisille näistä toimista. Emme saa sallia salaliittoteorioiden valloittavan kansalaisien mieliä. Kiitos. Eh, eh, Kiitoksia. Seuraavaksi ää, eh, Nils Usakovic. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, on aivan totta mutta että miljardien eurojen Euroopan unionin äh, veronmaksajien rahojen äh, käyttäminen on jotakin, missä meidän täytyy äh, tehdä ratkaisuja käyttää rahat ensin esimerkiksi digitaalisiin ratkaisuihin. Mutta minä itse tulen Latviasta, Baltian maista, ja meidän maamme kävi läpi valtavan äh, taloudellisen mullistuksen 90-luvulla kommunismista markkinatalouteen. Ja me olemme nähneet uusia sektoreita, jotka nousivat tyhjästä. Olemme nähneet äh, perinteisiä vanhoja sektoreita, jotka periaatteessa hetkessä romahtivat. Ja tämän väistämättömän siirtymän äh, hintana oli se, että kymmenet tuhannet latvialaiset menettivät työpaikkansa, eivätkä päässeet enää takaisin työmarkkinoille. Heillä oli pätevyyttä, heillä oli koulutusta, mutta heidän taitojaan ei enää tarvittu. Joka ikinen Euro- Itä-Euroopan maa on kokenut jotakin samantapaista. Uusi kunnianhimoinen monivuotinen rahoituskehys ja elvytysrahastovat ovat jotakin, joiden täytyy auttaa meitä uudistamaan taloutta, mutta toisaalta myöskin uudistamaan näiden vanhojen sektorien, vanhojen työntekijöiden pätevyyksiä. Kiitoksia. Für eine Minute, Frau Kollegin Danti. Kiitokset äh, kollega Usakov seuraavaksi kollega Danti. Olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitos puhemies. Eurooppa-neuvosto on loppujen lopuksi päättänyt vakavasti otettavasta ohjelmasta, jolla taistellaan koronavirusta vastaan. Totta kai sen oli pitänyt toimia aikaisemmin, mutta olemme odottaneet komissiolta toimintaohjelmaa ja elpymisrahastoa sekä määrällisesti että laadullisesti Kyse ei ole pelkästään siitä, että voimme taistella covidia vastaan, vaan kyse on siitä, että Euroopasta saadaan vastustuskykyinen tätä virusta vastaan. Tässä totta kai myös ulkomaiden rooli on tärkeä. Nyt ei tarvita pelkästään taloudellisia toimia kansalaisten tukemiseksi ja yritysten tukemiseksi, vaan me tarvitsemme nyt visiota, haaveita, unelmaa Euroopasta, jotka ovat nyt kärsineet me emme kysy pelkästään sitä, mitä nyt pitäisi tehdä, vaan kysymme myös perusteluja, miksi pitäisi toimia. Meidän on löydettävä rohkeutta ja on määriteltävä tuleva visio siitä, mitä me teemme näinä vaikeina aikoina. Kiitokset kollega Danti. Seuraavaksi kollega Berg, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin nyt viitata Ähm, Turkin laittomiin äh, porauksiin Kyproksen äh, aluevesillä, joista myös puhuttiin äh, neuvoston kokouksessa 23.4. Nyt meidän täytyy todella osoittaa solidaarisuutta EU-jäsenvaltiolle. Turkki on tehnyt selväksi, että sitä ei kiinnosta kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Se on paitsi toteuttanut laittomia porauksia, myös ollut huomioimatta YK päätöslauselmaa ja salakuljettanut aseita Libyaan, Kypros, Ranska ja muut maat ovat huolehtineet siitä, että Turkin toimet on tuomittu, mutta me tarvitsemme lisää kovia sanoja Turkki hyökkää Euroopan unioniin. Tätä me emme voi sallia enää jatkossa. Kiitos paljon. Kiitokset kollega Berge. Seuraavaksi kollega mm, mm Yksi minuutti. E, paljon kiitoksia puhemies. Tällä hetkellä meidän jäsenmaamme, yrittäjämme, kansalaisemme ja perheemme toivovat aktiivista Euroopan unionia taistelussa pandemiaa ja talouskriisiä vastaan. Meidän täytyy käyttää varojamme joustavasti ja meidän täytyy löytää uusia omia varoja. Ähm, monivuotinen rahoituskehys on kulma kivi tälle. Meidän täytyy toimia, sillä talouskriisi tarkoittaa sitä, että me tulee romahtamaan 7 prosenttia. Talouden suhteen olemme äh, pysähdyksissä ja meidän täytyy nyt tukea yrityksiämme, PK-yrityksiämme. Emme saa niitä unohtaa, emmekä saa myöskään unohtaa ajatusta kohesiorahoituksesta. Sehän on avainroolissa taloudessamme. Ja myöskin maatalouspolitiikkamme takaa sen, että me tulemme olemaan elintarvikkeiden suhteen omavaraisia. Meidän täytyy vastustaa ähm, veronkiertoa, meidän täytyy tukea äh, verotoimintaa äh, jäsenmaiden välillä ja vastustaa veron paratiiseja. Paljon kiitoksia. Kiitokset ja sitten kollega Dorfman, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin huolestuneena olen seurannut tätä nyt käytävää keskustelua monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä elvytyssuunnitelmasta. On hyvä, että että äh, elvytyssuunnitelma on äh, äh, liitetty monivuotiseen rahoituskehykseen ja jäsenvaltiot, jotka tätä halusivat, huomasivatkin sitten jälkikäteen, että eivät oikeastaan halunneet kuitenkaan maksaa yhtään enempää. Ja sehän nyt oli odotettavissa. Tästä politiikasta kärsivät nyt muut politiikan alat, kuten maatalous covid-aikoina, jolloin viljelijämme ovat äh, äärimmäisen terkeitä. He ovat saaneet 80 miljoonaa euroa yhteensä 27 jäsenvaltiolle äh, kun Yhdysvallat äh, käytti samaan 19 miljardia. Kyse on kuitenkin politiikasta, josta me olemme vastuussa ja jota meidän on puolustettava. Meidän täytyy parlamenttina toimia. Maatalous äh, tarvitsee äh, nämä rahat myös alkuperäisestä monimuotoisesta rahoituskehyksestä. Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä tällaista toimintaa. Kiitos. Kiitokset Dorfman ja seuraavaksi kollega Moreno Sanchez yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopalla on valtava haaste suurin toisen maailmansodan jälkeen ja siksi meidän on toimittava yhdessä poliittisesti rohkeina, ihan niin kuin äh, perustajaisät meiltä odottivat poliittiset, taloudelliset ja juridiset seikat on kaikki muistettava ja tarvitaan vastustuskykyisempi Eurooppa, joka pohjautuu solidaarisuuteen. Euroopan parlamentin rooli myös talousarviopäätöksenteossa on aivan keskeisen tärkeä ja kun neuvotellaan kunnianhimoisesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, me olemme nyt ehdottaneet kahta tuoretta miljardia Eh, jotka on saatava kansalaisille, yrityksille, alueille ja jäsenvaltioihin, jotka näitä rahoja kaikkein eniten tarvitaan. Niin kuin Adenauer totesi, kaikki eh, elämme saman taivaan alla, kaikki eh, katsomme samaan horisonttiin. Älkäämme jättäkö ketään kyydistä. Meidän on Euroopan parlamentissa äänestettävä kaikkien rintarinnan yhteisen päätöslausumääristyksen puolesta. Kiitoksia. Kiitokset äh, kollega Moreno Sanchez. Sitten kollega äh, Pereira, yksi minuutti. Obrigada, senhor presidente. Há poucos dias... Puhemies, jokunen päivä sitten keskellä tätä kriisiä juhlimme Eurooppa-päivää. 70 vuoden rauhan prosessi. Ja osoitimme, että emme saaneet Eurooppaa valmiiksi yhdellä kertaa. Me olemme kaikki samassa venessä, myös kun kyse on vaikeuksesta. Elpymissuunnitelma täytyy olla ihmiskeskeinen niin, että Euroopan kansalaiset ovat siinä keskiössä. Nuoret ovat kokeneet valtavan kriisin. Yritykset, yrittäjät taistelevat joka päivä kun haluavat maksaa työntekijöilleen palkan ja työntekijät ovat hyvin vaikeassa jamassa. Sen takia me tarvitsemme elpymissuunnitelmaa ja myös talouden uudistamista. Parlamentti ei tässä jumita, vaan pikemminkin neuvosto jarruttelee meidän täytyy nyt tehdä velvollisuutemme, jotta voimme taata vahvemman tulevaisuuden Euroopalle. Kiitokset kollega Pereira. Sitten äh, Ferrandino, yksi minuutti. Presidente, komissa. Äh, paljon kiitoksia puhemies. Äh, arvoisa puheenjohtaja Ursula von der Leyen, meidän täytyy luoda kunnianhimoinen elvytysohjelma, joka vastaa kansalaisten tarpeita covid-kriisin jälkeen, sillä tämä katastrofi on ennen, ennalta näkemätön. Tämä on merkki vastuunkannostamme näinä vaikeina aikoina, mutta tässä vaaditaan myöskin parlamentin keskeistä roolia. Me emme voi antaa valtionpäämiesten tehdä päätöksiä unionin puolesta. Tällä kertaa meidän täytyy toimia tukien yrityksiä ja kansalaisia, eikä kuten vuonna 2008, kun me autoimme vain pankkeja. 2000 miljardia on tuskin riittävä määrä elvytysohjelmaan. Ja meidän täytyy varmistaa se, että tämä ohjelma ei tule olemaan mikään tyhjä lupaus. Me, sen täytyy auttaa meitä uudessa siirtymässä kohti vihreämpää taloutta. Kansalaiset vaativat välitöntä apua, turismisektori ja PK-yritykset eivät voi enää odottaa meillä on nyt lähtölasku talouskatastrofin kohdalla käynnistynyt ja meidän täytyy nähdä, pystymmekö me pysäyttämään tämän vai emme. Kiitoksia. Kiitokset kollega Dino Seuraavaksi kollega Tobe, yksi minuutti. Puhemies, Samalla kun torjumme COVID-19, Eurooppa on pahimmassa talouskriisissä sitten suuren laman. Nyt Eurooppa tarvitsee vahvan pelastuspaketin ja modernin budjetin, joka vahvistaa Euroopan kilpailukykyä. Mutta samalla meidän on huolehdittava siitä, että talouspolitiikkamme on vastuullista. Siksi pelastuspaketti ei voi vain perustua tukiin ja suoriin maksuihin. Sen tulisi perustua lainoihin, jotka on maksettava takaisin. Tulevaisuuden talouspolitiikassa tulisi olla kyse uusista uudistuksista eikä uusista veroista. Euroopan yhteistyötä ja solidaarisuutta tarvitaan, mutta ruotsalaiset, äh, maltilliset ja kristillisdemokraatit eivät voi tukea tätä päätöslauselmaa. Kiitokset kollega Tobé. Seuraavaksi kollega eh, Jonkerius, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Lähes 10 prosenttia eurooppalaisista jää työttömäksi tänä vuonna koronakriisin vuoksi, näin komissio ennustaa. Ja näiden eh, tilastojen takana on ihmisiä, heidän unelmansa, heidän eh, toivonsa, ihmisiä, joilta nyt viedään tulevaisuuden matto jalkojen alta. Meidän täytyy investoida ihmisiin, jotta he voivat pysyä työssä tai palata työhön. Sosiaalinen pilari on toteutettava, se ei ole ilmaista. Kestävien työpaikkojen luominen ei ole ilmaista, köyhyyden torjunta ei ole ilmaista Kuitenkin meidän on toimittava arvojemme mukaisesti. Meidän on panostettava enemmän monivuotisessa rahoituskehyksessä globalisaatiorahastoon ja nuorisoaloitteeseen. Meidän tulee investoida nyt ihmisiin. Näin voimme ehkäistä vieläkin pahemman kriisin. Kiitoksia. Kiitokset kollega Jonkerius. Seuraavaksi kollega äh, Lytken yksi minuutti. Merci, äh, merci, Kiitos puhemies. Kiitos puheenjohtaja von der Leyen ja puheenjohtaja Michel, kun korostitte tämän vihreän kehitysohjelman merkitystä elvytyssuunnitelmassa. Elvytyssuunnitelmassa täytyy myös vahvistaa Euroopan suvereeniutta, totta kai terveydenalalla, aivan niin kuin monet ovat muistuttaneet, mutta myös muilla aloilla. Esimerkiksi on tuettava maanviljelijöitä, elintarvikkeiden tuottajia, jotta pääsemme elintarvikevarmuuteen. Energia on myös tärkeä ala. Sielläkin tarvitaan elvytyssuunnitelmaa, jossa huomioidaan se, että olemme mahdollisimman riippumattomia energia-alalla. Kyse on myös eurooppalaisten luottamuksesta ja varmasti digitaalisuuden alalla tätä tarvitaan. Se täytyy saada uudelleen käyntiin, käyntiin tämän suunnitelman kautta koko Euroopassa ja sitten puolustus ja turvallisuuskin. Tarvitaan myös Euroopan unionin omia varoja. Näin Eurooppa saa myös omia verotuloja esimerkiksi kerosiiniveron ja internetjättien verotuksen kautta. Näin unioni saa omia varoja elvytyksen tueksi. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Marques, yksi minuutti. Obrigado, senhor presidente, colegas. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me kiitämme tätä tärkeää mm, Euroopan neuvoston kokousta, joka teki mahdollisesti toimia kuitenkaan rankaitsematta mitään jäsenmaata. Tämä kriisi, jonka kohtaamme on ennen näkemätön toisen maailmansodan jälkeen, niin me tarvitsemme kaikki mahdollisuudet käyttöömme. Elvytysohjelma on hyvin tärkeä tässä kyseessä ei ole vain se, että etsimme kertoimia eurooppalaisilta markkinoilta, jotta voisimme toimia. Meidän täytyy toimia nyt. Meidän täytyy auttaa eurooppalaisia perheitä ja yrittäjiä. Tiedämme, että on mahdollista pelastaa monia työpaikkoja Euroopassa ja tiedämme myöskin, kuinka kriittinen on Euroopan keskuspankin rooli. Nyt kyseessä ei ole mikään tavallinen hetki. Me tarvitsemme rahaa. Eurooppalaiset ovat yhtenäisiä eurooppalaista ja mm, virusta vastaan ja haluavat osoittaa solidaarisuuttaan siitä kaikkien eniten kärsiville. Kiitoksia. Kiitokset Markes. Seuraavaksi Virkkunen, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mikro. Virkkunen. Edustaja Virkkunen ei ole paikalla, joten puheenvuoron saa kollega Regner. Olkaa hyvä. Dankeschön. Kiitos. Euroopan perusta ovat ihmiset ja he tarvitsevat meidän apuamme nyt eikä sitten joskus. Siksi vastaus kriisiin on itsestään selvä. Tarvitaan rohkeutta, solidaarisuutta ja ennen kaikkea paljon enemmän Eurooppaa. Olkaamme rohkeita ja huolehtikaamme sitä, että jälleenrakennusta varten rahaa saadaan niiltä, jotka eivät tähän mennessä ole maksaneet juuri mitään, nimittäin kansainväliset suuret konsernit. Tukekaamme erityisesti niitä jäsenvaltioita, jotka ovat erityisesti tästä kriisistä kärsineet. Tähän pakettiin kuuluvat sitten myös koronabondit. Olkaamme myös solidaarisia naisten suhteen. Kyse ei ole mistään vähemmistöstä, vaan puolesta ihmiskunta kansalaisia kotiväkivalta on lisääntynyt aivan valtavasti. Samoin useimmat opetusalalla ovat naisia ja naiset tekevät sitten hyvin paljon myös etätyötä ja huolehtivat samalla lapsistaan taikka sitten työskentelevät supermarketin kassoilla. Nyt meidän on todella muistettava myös naiset ja huolehdittava heidän tilanteestaan. Kiitos. Kiitokset kollega Regner. Seuraavaksi kollega Teras. Yksi Yksi minuutti. Ähm. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja von der Leyen ilmaisi tavoitteena olevan vahvistaa ja yhdistää Euroopan. Kuitenkin olen kuullut huhuja, että sotilallisen liikkuvuuden ohjelma on kärsinyt huomattavia leikkauksia niin, tai sijoitettu MFF ulkopuolelle. Tämä ei ole hyvä asia. Me emme saa vaarantaa turvallisuuttamme. Sotilaallinen liikkuvuus on kaikista käytännönläheisintä yhteistyötä Naton ja EU välillä. Sitä ei saisi vaarantaa. Ja toiseksi vihreän kehityksen ohjelma. Vaikkakin se on hyvin tärkeä, niin se on kuitenkin hyvin kallis ohjelma. Meidän on varmistettava, että monivuotinen rahoituskehys myöntää riittävät varat, jotta viljelijät ja yritykset voivat päästä näihin hyvin vaativiin tavoitteisiin. Jos me emme toimi näin, niin sitten me lisäämme vain rajoituksia näille toimijoille niinä aikoina, kun viljelijät kaikista eniten kärsivät. Kiitos. Kiitokset kollega Teräs. Sitten kollega Kohut, yksi minuutti. There is a group of people. Kiitoksia puhemies. Euroopassa on joukko ihmisiä, jotka pohtivat äh, sisämarkkinakysymyksiä joka päivä, nimittäin äm, raja-alueen työntekijät. Heillä ei ole riittävää oikeudellista tukea, eikä sisämarkkina toimi riittävän hyvin heidän kannaltaan näinä vaikeina aikoina. Kun me puhumme elvyttämisestä, meidän täytyy pohtia mitä me haluamme sillä saada aikaan. Minun vastaukseni on se, että meillä tulisi olla todelliset sisämarkkinat, jotka todellakin toimivat, joilla ihmiset saavat liikkua. Minä ajattelen Silesiaa, Puolan ja Saksan rajaa vaikkapa. Erittäin monet ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa, koska jäsenmaat ovat toimineet itsekkäästi. Meidän täytyy puuttua tähän eurooppalaisen elvytysohjelman täytyy ottaa raja-alueen työntekijöiden oikeudet huomioon. Meidän täytyy toimia paljon syvällisemmin. Meidän täytyy tehdä hankkeestamme federalistinen projekti. Ei rajoja Eurooppaan. Puhuja toisti saksaksi, tsekiksi ja puolaksi, ei rajoja Eurooppaan. Grazie, sul president. Kollega Kaasa, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Media-ala on kärsinyt kovasti pandemian aikana. Journalistit vaarantavat oman henkensä edelleenkin työssään, mutta me tiedämme, että tulolähteet ovat kärsineet, esimerkiksi mainonta. Kollegat ovat korostaneet täällä sitä, että mediataloja ei pitäisi nyt hylätä. Meidän on selvitettävä ensinnäkin, minkälaista tukea siellä tarvitaan. Jotkut ovat ehdottaneet pysyvää journalismirahastoa pitää pitää mielessä, että medioilla on keskeinen rooli demokratioissa. Me emme eh, voi sallia sitä, että mediat heikentyvät. Rahoituskriisi, joka tästä pandemiasta koituu, vaikuttaa hyvin kielteisellä tavalla koko mediakenttään. Ja totta kai tämä heijastuu myös demokratiaan jäsenvaltioissa. Jatkossakin teen työtä kollegoiden kanssa parlamentissa, jotta tällaista tukea saadaan myönnetyksi medioille mahdollisimman nopeasti ja näin demokratia vahvistuu. Kiitos. Kiitokset kollega Kasa. Seuraavaksi äh, kollega Jonkeva, yksi minuutti. Life and health have no price. We should Kiitoksia puhemies. Elämällä ja terveydellä ei ole mitään hintaa, emmekä saa säästellä äh, varojamme auttaessamme ihmisiä, mutta kaikkein hauraimmat eivät voi toipua yhtä nopeasti kuin vahvimmat. Meillä ei ole kahden nopeuden Eurooppaa eikä 27 äh, eri nopeuden Eurooppaa ole hyväksyttävissä. Haluaisin korostaa kahta asiaa. Elvytysohjelma ei ole jotakin, mistä hallitukset saavat päättää suljettujen ovien takana keskenään. Meidän täytyy luoda tämä ohjelma sellaiseksi, että parlamentti harjoittaa sitä kohtaan vahvaa demokraattista valvontaa avoimesti. Toiseksi on erittäin tärkeää, tärkeää, että nämä varat menevät niille, jotka niitä tarvitsevat, eikä joidenkin oligarkkien taskuun. Komission täytyy valvoa sitä, kuinka jäsenmaat näitä elvytysrahoja käyttävät. Ja sitten vielä sananen oikeusvaltioperiaatteeseen liittyen. Jos me sallimme minkäänlaista oikeusvaltioperiaatteen murentamista, ylitämme rajan, jolta ei ole paluuta. Minä vetoan siihen, että komissio suojelee vapaata riippumatonta mediaa. Kiitoksia. Kiitokset kollega Jontsova. Seuraavaksi kollega Weiss, minuutti. Covid-19 gör ont på dem, der mister deres kære, deres livsværk eller deres arbejde. Niin, tässä kriisissä käy monille huonosti. Jotkut menettävät työpaikkansa, monet menettävät myös läheisensä. He tarvitsevat apua Tämä on mahdollista useilla tavoilla. Tietenkään emme voi hyväksyä sitä, että toimitaan vastuuttomasti niin, että heikoimmat joutuvat kärsimään, joko heikoimmat kansalaiset tai heikoimmat jäsenvaltiot. Se päätöslauselma, josta huomenna äänestämme, on minusta vaarallinen. Se on vaarallinen sen takia, että myönnetään miljardeja ilman mitään ehtoja Eihän, emmehän me tätä halua. Me tiedämme, miten tässä tulee käymään. Me emme saa menettää sitä, mitä olemme jo saaneet aikaiseksi. Euroopan unioni eh, pyrkii innovointiin, uuteen vihreään talouteen. Eh, me olemme halunneet tehdä yhteistyötä, emmekä halua vaarantaa kansallista suvereeniutta. Me haluamme korostaa rajat ylittävyyttä ja me haluamme auttaa terveellä ja tasa-arvoisella tavalla. Sen takia en voi hyväksyä huomista päätöslauselmaa. Kiitokset kollega Weiss. Seuraavaksi kollega Silva Pereira, yksi minuutti. Mikro. No. Obrigado, president. Paljon kiitoksia puhemies. Talouden elvytysohjelma, jonka Euroopan komissio on määritellyt sen tulee täyttää kaksi ehtoa. Ensinnäkin sen täytyy olla uskottava, mutta toiseksi sen täytyy olla myöskin solidaarinen. Uskottavuustesti on tarpeen siksi, että tämä ei voi olla vain jonkinlainen taloudellinen illuusio. Meillä täytyy olla riittävästi rahoitusta käytössämme, että voimme todellakin auttaa tämän ennennäkemättömän kriisin yhteydessä. Solidaarisuustesti taas merkitsee sitä, että nämä varat täytyy saattaa liikkeelle tavalla, joka ei aja talouksiamme uuteen kriisiin. Eli komission tulisi myöntää varat, ne tulisi taata Euroopan unionin talousarviosta ja niiden tulisi olla ennemminkin tukia kuin lainoja. Tämä täytyy olla uskottavaa, uskottava ja Ähm, toimiva, solidarisuutta osoittava ohjelma. Tätä me toivomme, emme mitään enempää tai vähempää. Kiitoksia. Kiitokset kollega Silva Pereira. Seuraavaksi kollega McAllister, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluaisin esittää vain yhden lisähuomion kuunneltuani tätä keskustelua suurella mielenkiinnolla jo parin tunnin ajan. Tämä pandemia ei tunne rajoja. Euroopan unionin vastauksenkaan ei tulisi tuntea rajoja. Siksi tämän parlamentin ulkoasioista vastaavien valiokuntien puheenjohtajat olemme pyytäneet yhdessä tiivistä yhteistyötä naapuriemme ja kumppaniemme kanssa Äh, pandemian torjunnassa äh, niin nyt pandemian aikana kuin myös sen vaikutusten äh, aikana. Olemme joutuneet näkemään myös isolationismia, kovaa kilpailua lääkkeistä ja laitteistoista vaihtaa eri maiden välillä. Samoin olemme nähneet kyberhyökkäysten lisääntyvän ja maiden kovan kielenkäytön toisiaan vastaan lisääntyneen. Tämä on globaali haaste ja täällä Euroopan unionissa, paitsi että tuemme toisiamme, meidän tulee tukea myös kumppaneitamme lähiympäristössämme, lähinaapurustossamme, mutta myös muualla. Tämä täytyy sisältyä monivuotiseen rahoituskehykseen. Kiitos. Kiitokset kollega McAllister. Ja nyt komissio ja neuvosto vielä keskustelun lopuksi. Ensin komission puolesta Sefcovic, olkaa hyvä. Yes, it works. Thank- no niin, nyt mikrofoni toimii. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet täällä Euroopan parlamentissa. Ensin haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta. Keskustelussa oli paljon kunnianhimoa, paljon intohimoa. Ja kaikissa puheenvuoroissa tänään kuului se, että selkeästi halutaan varmistaa, että Euroopan unioni, meidän Eurooppamme, pääsee tästä kriisistä ulos vahvempana, modernimpana, kestävämpänä ja myös vastustuskykyisempänä. Karsia Perez, Cholos ja Lamberts äh, käyttivät puolueittensa puheenjohtajina puheenvuorot. Olen pitänyt äh, tämän talon kanssa tehtyä yhteistyötä suuressa arvossa olemme pohtineet sitä, miten saamme kansalaisillemme kaikista tärkeimmät vastaukset. Olemme keskittyneet siihen, miten voimme pelastaa mahdollisimman monen ihmisen hengen. Ja sitten toiseksi olemme puhuneet työpaikkojen pelastamisesta ja viimeisimmäksi siitä, miten Euroopan talous saadaan, saadaan uudelleen käyntiin, miten elpyminen saataisiin käyttiin tämän dramaattisen kriisin jälkeen. Haluan kiittää tästä työstä, koska tällä yhteistyöllä Olemme saaneet jo tuloksia aikaiseksi. Yli 200 tointa on viime viikkoina käynnistetty, on tehty lainsäädäntöaloitteita, joita tämä talo on hyväksynyt, ja se osoittaa, miten voimme konkreettisella tavalla auttaa ihmisiä eri puolilla Eurooppaa näinä ennen kuulumattomina aikoina. Meidän terveydenhuoltoalan ammattilaisten sankarillisten ponnistelujen takia näemme, että tämän koronakriisin järkyttävä uhriluku pikkuhiljaa laskee. No, mutta me kaikki tiedämme, että ajat ovat vaikeat. Suurin koettelemus on kuitenkin vielä edessäpäin miten me voimme elpyä tästä kriisistä, miten voimme käynnistää uudelleen taloutemme, miten pääsemme jälleen normaalitilaan. Aivan niin kuin puheenjohtaja Weber totesi, kyse on meidän sukupolvemme suuman hetkestä. Arvostan tätä keskustelua kovasti, koska aivan niin kuin edustaja Silva Pereira sanoi, meidän on oltava riittävän kunnianhimoisia, jotta voimme vastata tähän solidaarisuuden ja uskottavuuden haasteeseen Euroopassa. Miten me onnistumme tässä? Aivan nopeasti tekisin yhteenvedon niistä ehdotuksen pääseikoista, joita tällä hetkellä työstämme. Haluamme pohjata toimemme eh, pitkän aikavälin vahvalle budjetille, MFFlle, jossa on vahva elvytysväline, joka voi Euroopan unionin tulivoimaa sitten lisätä huomattavalla tavalla. Tämä on aivan ennenkuulumaton kunnanhimon taso. Ja tässä olisin edustaja Ferhostatin kanssa eri mieltä siitä, kun hän sanoi, että tässä toimitaan ikään kuin vanhan mallin mukaan, business as usual. Nyt puhumme aivan ennen kuulumattomista ehdotuksista. Näin ei ole koskaan aiemmin toimittu. Tämä on rohkeaa kunnianhimoista toimintaa ja teidän tuellanne saamme aikaiseksi tuloksia tässä haastavassa tilanteessa. Haluaisin vakuuttaa teille, että haluamme vahvistaa kaikkia niitä politiikan aloja, jotka toimivat ja jotka ovat osoittaneet kannuksensa. Me eh, Tehostamme kohesiorahastoa, täydennämme lisärahoituksella ennen kaikkea niitä toimia, jotka menevät sinne, missä on kärsitty kaikista eniten. Haluamme myös Invest EU-ohjelmaa vahvistaa ja horisonttiohjelmaa. Sehän on äärimmäisen tärkeä eh, tuki tieteentekijöille. Emmekä tietenkään unohda niitä sosiaalisia ulottuvuuksia, joita työssämme on Euroopan unionissa. On puututtava köyhyyden haasteeseen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston on toimittava tehokkaasti. Ei pidä unohtaa naisia, vanhempia, kaikkia niitä kysymyksiä, jotka liittyvät sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Nekin ovat tärkeitä elpymisessä. Tämän lisäksi nostamme esille myös uusia solvenssivälineitä, jotta voimme välttää konkurssit yritysalalla tämän kriisin seurauksena. Haluamme myös kehittää uuden terveydenalan ohjelman, joka suojaa meitä jatkossa. Eli toistan, että ei tässä toimita vanhan mallin mukaan business as usual, vaan kyse on siitä, että me reagoimme uudella tavalla nykyiseen kriisiin. Edustaja Lamberts, Eickhout ja Ertuk vetosivat meihin, jotta tätä tulivoimaa käytettäisiin äh, talouden edistämiseen, jotta todella pääsisimme kohti vihreämpää, kestävämpää taloutta. Tämä kriisi on opettanut meille sen, että meidän on oltava häiriön, sieto kykyisempiä, resilientimpiä meidän on toimittava entistäkin aktiivisemmin esimerkiksi teknologian innovoinnin alalla. Monet kollegat ovat korostaneet myös omien varojen merkitystä. Haluan vakuuttaa teille, että työstämme kaikkia vaihtoehtoja aktiivisesti. Useat vaihtoehdot on mainittu tässäkin keskustelussa. Me teemme ehdotuksia, joiden katsomme olevan hyväksyttävissä kaikkien silmissä ja toivomme, että te äänestyksessä hyväksytte nämä ehdotukset jäsenvaltioiden rinnalla. Me saamme tuloksia aikaiseksi vain niin, että te olette täysin tässä menettelyssä mukana ja että Euroopan parlamentti on vastuussa valvonnasta. Jos sallitte puhemies ennen johtopäätöksiä, esittäisin vielä kaksi pikaista kommenttia. Ei niinkään tästä aiheesta suoraan, mutta nämä aiheet ovat nousseet esille keskustelussa. Ensinnäkin Omarjeen ja Olivien kommentit, jotka liittyivät perustuslakituomioistuimen tuomioon Saksasta. Me perehdymme hyvin yksityiskohtaisesti Saksan perustuslakituomioistuimen tuomioon. Puheenjohtaja teki tämän aivan selväksi. Hän sanoi selvästi, että, kun, että kyse on EUn lainsäädännön ensisijaisuudesta ja kyse on myös EKP-riippumattomuudesta. Nämä ovat periaatteita, joita olemme valmiita puolustamaan ja voimme mahdollisesti käyttää tarvittaessa myös äh, rikkomusmenettelyä. Asia on siis työn alla. Edustava Jontsevaa, haluaisin vakuuttaa teille, että me työstämme myös äh, oikeusvaltiokysymyksiä perehdymme siihen, miten jäsenvaltiot ovat käyttäneet niitä erityisvaltuuksia, joita niillä on käytössään näinä poikkeusaikoina. Haluamme, että mahdollisimman nopeasti palattaisiin eh, normaaliin demokraattisten järjestelmien toimintaan. Nämä aiheet varmasti tulevat viimeistään syyskuussa sitten teidänkin käsiteltäväksinne. Eh, kiitos puhemies, arvoisat jäsenet tästä keskustelusta, rohkaisuista ja myös kunnanhimon tasoista, jotka, jotka tässä määriteltiin. Kiitos. Kiitokset äh, komission jäsen ja lopuksi ministeri Mrnjats äh, neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Members, ladies and gentlemen. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, äh, olen iloinen, että pääsen jälleen kerran puhumaan teille paikan päälle ja haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni. Ohitakseni sanani myöskin Euroopan, Euroopan neuvostolle meidän tilanteemme on vaikea, mutta olemme sitoutuneita tekemään äh, töitä ähm, vahvemmin, kuten puheenjohtaja Michel sanoi. Tarkoituksemme on löytää pitkän aikavälin ratkaisu Euroopan unionin tasolla COVID-19-kriisiin. Tähän liittyy se nopea Euroopan unionin apu, jota on jo teidän tuellanne jaettu viime viikkojen aikana. Komissio esitteli monivuotisen rahoituskehyksen muokattuna tänään ja hyvin kunnianhimoisen rahoitusvälineen. Me emme ole vielä tarkastelleet komission aloitetta ja siksi ymmärrätte varmaankin, etten voi kommentoida sitä yksityiskohtaisemmin tänään meidän täytyy analysoida näitä ehdotuksia oikealla tavalla ja Eurooppa-neuvoston täytyy voida muodostaa rauhassa kantaansa tähän tekstiin. Tulevan monivuotoisen rahoituskehyksen täytyy olla Euroopan unionin talouden elpymisen kulmakivi, uudelleen rakentamisen pohja ja toimivan äh, sisämarkkinan turvaamisen äh, pohja covidin jälkeisenä aikana. Meidän täytyy taata riittävä rahoitus sille ja meillä täytyy olla riittävästi investointipotentiaalia potentiaalia tässä ohjelmassa erityisesti tuleville vuosille. Kriisin jälkeisen Euroopan unionin talouden tulisi olla iskun kestävämpi ja riippumattomampi, jotta se voisi toipua iskuista nopeasti. Sen pitäisi tukea kohesiota, lähentymistä ja solidaarisuutta, joiden täytyy olla erittäin tärkeitä. Jatkuva yhteistyö toimielintemme välillä tulee olemaan ratkaisevan tärkeä osa tätä prosessia puheenjohtajamaa on sitoutunut siihen, että me säilytämme ne hyvät yhteistyösuhteet, joita meillä on ollut tämän kriisin aikanakin. Me tulemme siis kuuntelemaan parlamentin kantoja tässä hyvin tärkeässä asiassa tarkkaan. Tässä yhteydessä olen ottanut ylös huomionne ja myöskin huomiot siitä päätöslauselmasta, jonka te olette muotoilleet on tärkeää tietää, mikä Euroopan parlamentin kanta on tässä kriisissä. Hyvä toimielinten välinen yhteistyö tulee olemaan ratkaisevan tärkeää myöskin sektorikohtaisen työmme kohdalla. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voisimme taata, että sektorikohtaiset ohjelmat toimivat ja me tulemme odottamaan yhteistyötä kanssanne näissä kysymyksissä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, odotan siis mielenkiinnolla yhteistyötä toimielintemme välillä jotta saisimme tulevaisuuteen tähtäävän monivuotuisen rahoituskehyksen, jotta pystyisimme edessämme olevia haasteita kohtaamaan. Kiitos. Kiitokset ministeri Brynjats. Yhteiskeskustelu on näin päättynyt. Ja äänestyspäätöslauselmasta toimitetaan torstaina ja perjantaina. Istunto keskeytetään ja jatkuu kello 19.45.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 Christian Vasiltas on lähtenyt SD-ryhmästä pois ja on liittynyt ryhmään ECR 13. toukokuuta 2020 lähtien. Sitten siirrytään tuloksiin ensimmäisestä äänestyskerroksesta. Inta hyväksytty. Juuri hyväksytty, tran hyväksytty, tran hyväksytty, tran hyväksytty. Montenegro hyväksytty, Serbia hyväksytty, EU, EU-Intia hyväksytty, EU-Ukraina hyväksytty, EU-Valko-Venäjä hyväksytty, EU-Valko-Venäjä hyväksytty toinen. Sitten yleissopimus IKKAT hyväksytty. Mauritanian kalastussopimus hyväksytty. Sefe hyväksytty kabotaasi Saksa, Sveitsi hyväksytty kabotaasi Italia, Sveitsi hyväksytty. sitten tietojenvaihto Yhdistelmän kuningaskunnan kanssa hylätty vastalause soi ja ensimmäinen osa hyväksytty, tarkistus toinen osa hyväksytty, vastuuvapauspäätökset, FCO hyväksytty, Green Sky hyväksytty, BBI hyväksytty, ei jopa hyväksytty, ECC e hyväksytty, IMI2 lääkkeet hyväksytty, Shift to Rail hyväksytty, Euroopan ympäristökeskus hyväksytty, Euroopan rautatievirasto hyväksytty, Euro, EMSA hyväksytty, GSA, GNSS-virasto hyväksytty, OEDT hyväksytty, Euroopan lentoturvallisuusvirasto hyväksytty, EASO hyväksytty, Euroopan parlamentti hyväksytty, tuomioistuin hyväksytty, Euroopan oikeusasiamies hyväksytty, Euroopan tietosuojavaltuutettu hyväksytty, tilintarkastustuomioistuin hyväksytty, työterveys, työturvallisuus hyväksytty, neuvosto hyväksytty, Enisa hyväksytty. CDFOP hyväksytty. Kalastuksen valvontavirasto hyväksytty, hallinto hyväksytty, CESAR-hanke hyväksytty, Euroopan koulutussäätiö hyväksytty, Eurojust hyväksytty, ITER hyväksytty, BEREC hyväksytty, Eurofound hyväksytty, ASER hyväksytty, EU-LISA hyväksytty, EIT hyväksytty, ESA hyväksytty, EDF e hyväksytty, EIT hyväksytty, ESMA hyväksytty, EBA hyväksytty, SEPOL hyväksytty, kemikaalivirasto hyväksytty, anteeksi, kemikaalivirasto hyväksytty, ECDC hyväksytty, EFSA hyväksytty, komissio hyväksytty, FRA perusoikeusvirasto hyväksytty, alueiden komitea hyväksytty, Frontex hyväksytty, Europol hyväksytty, EMA hyväksytty. Ja TSK hyväksytty. Tässä tämän iltapäivän äänestykset. Sitten seuraava äänestys. Äänestämme ensimmäisistä tarkistuksista vastuuvapaus mietinnöissä. Ja sitten lopullinen 112 vasta- artikosta tehty vastalause koskee geenimuunneltua soijaa. Äänestykset samalla tavalla kuin ensimmäisellä kierroksella. Toinen äänestyskierros alkaa kello 20.00, kello 8 illalla, kello 21.15 saakka. Äänestys avataan aivan kohta. Teillä on aikaa äänestää ja toisen kierroksen tulokset ilmoitetaan huomenna koko täysistunnon avauksen yhteydessä kello 9. Joten tällä hetkellä keskeytämme, tai keskeytämme täysistunnon ja jatketaan siis huomenna torstaina 14. toukokuuta kello 9. Pyysittekö puheenvuoroa? Ei. Esityslista on julkaistu. Se löytyy parlamentin nettisivuilta. Hyvät kollegat, me keskitämme tähän työmme ja kiitän teitä yhteistyöstä. Hyvää äänestysrupeamaa huomiseen.